Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat. Tervetuloa myöskin Euroopan keskuspankin pääjohtajalle Mario Dragille. Ennen kuin menemme rahapoliittiseen vuoropuheluun hänen kanssaan, meidän täytyy hyväksyä esityslista. Kiitos, että se hyväksyttiin. Ja hyvin lyhyt kertomus näin aluksi toimintavälisistä neuvotteluista. Ensinnäkin pankkipakettia koskeva kolmikantakeskustelu, eli pankin kriisiratkaisu ja elvytysdirektiivistä käyty keskustelu. Siitä keskusteltiin 11. syyskuuta sen kerran. Samassa yhteydessä puhuttiin myöskin yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, kriisinratkaisumekanismista ja MREL-säännöksistä ja myöskin MREL-säännösten osalta keskusteltiin hyväksytyistä veloista ja vähimmäisvaatimuksista ja niiden hierarkiasta. Komissio aikoo toimittaa meille eri vaihtoehtoja sisältävän asiakirjan seuraava keskustelu silmällä pitäen. Neuvosto ja komissio päättivät pohtia mahdollisia ratkaisuja seikkoihin, jotka parlamentti esitti, kun se ehdotti uutta artikla 32a tekninen työ, jota on toistaiseksi tehty vahvistettiin ja tekninen mandaatti annettiin tästä laajennettiin, otettiin huomioon SRM asetuksen se puhuttiin CRR 2, CRD 5, Pilari 2 säännöksestä, velkaantuneisuusasteesta, pääoma välin instrumenttien luokittelusta – ja makrotaloudellisesta kehyksestä, makrotalouden vakauvarauskehyksestä 27. syyskuuta. Jatketaan keskusteluta, koska kaikkia ei saatu vielä juttua loppuun saakka. Nyt haluan toivottaa tervetuloksi Marian Draakin kolmatta rahapoliittista vuoropuhelua varten vuonna 2018. Kuten te tiedätte, tämä rahapoliittinen vuoropuhelu käydään nyt kun EKP-neuvosto on tällä välin kokoontunut ja kesäkuussa EKP otti kantaa ja antoi ennakoivaa viestintää, teki suoritti ennakoivaa viestintää, joka liittyy omaisuuserien osto-ohjelman päättymiseen ja myöskin siihen tapaan, jolla investointipolitiikalla saadaan aikaan kasvua edistävää rahapolitiikkaa. Pidän näitä tehtyjä päätöksiä hyvinä ja kuten keskustelun yhteydessä varmaan puhutaan vielä. Muutenkin meidän täytyy keskustella keskuspankin tiedotuspolitiikasta, kun on kyse epätavanomaisesta rahapolitiikasta. EKPn tiedotustoiminta on otettu erittäin lämpimästi vastaan markkinoilla. Markkinat ovat suhtautuneet tähän erittäin myönteisesti. Puhumme myöskin runsaasta likviditeetistä ja pankin luotonantotoiminnasta ja halutaan jokin riskiarvio riskejä täytyy tietystikin huolella arvioida, mutta toistaiseksi ei ilmeisesti nähty kielteistä kehitystä. Tämä myöskin vahvistaa sitä myönteistä vastaanottoa, jonka rahapolitiikka, jota EKP harjoittaa, on saanut osakseen. Kiitoksia herran Draghi. Nyt tietenkin jäädään odottelemaan EKPn tulevia päätöksiä ja milloin minä kuulisimme niistä teiltä lisää, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat äh, talous- ja raha-asian valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on olla ilo olla jälleen täällä Euroopan parlamentissa teidän valiokuntanne edessä. Kymmenen vuotta sitten euroalue äh, päätyi vakavaan taantumaan. Tuo rakenteellinen kriisi tuo kriisi paljasti rakenteellisia heikkouksia ja meidän täytyy puuttua niihin. Työ ei ole vielä päättynyt, mutta me eh, hyödymme myös nyt toimenpiteitemme eduista. Kasvu on ollut eh, hyvää yli viiden vuoden ajan ja työttömyysaste on alhaisimmalla tasolla sitten eh, marraskuun 2008. Tämän päivässä puheessa niin esittelen nykyistä taloudellista ympäristöä ja EKPn rahapolitiikan roolia siinä. Valiokuntanne pyynnöstä tulen keskustelemaan myös keskuspankin tiedotuksesta, joka on tänä päivänä tärkeä osa rahapolitiikkaamme. Tieto, jota on saatu viimeisen vierailun jälkeen heinäkuussa, vahvistaa jatkuvan laaja-alaisen euroalueen talouden kasvun, joka kasvoi 0,4 prosenttia eh, vuoden 2018 toisella eh, vuosineljäksellä. Vaikka jonkinlaista malttia onkin näkyvissä eh, vuoden 2017 vahvan kasvun jälkeen, talous käyttää korkealla tasoilla kapasiteettia ja työmarkkinat ovat tiukentumassa joissain maissa ja jollain aloilla on työvoimapulaa. Tämä näkyy työttömyysasteessa euroalueella, joka oli 8,2 prosenttia heinäkuussa. Ja sen jälkeen, kun saavutettiin alapohja viisi vuotta sitten, euroalueen työllisyys on kasvanut noin 9,2 miljoonalla johtuen parantuvista työmarkkinoiden olosuhteista ja muista olosuhteista kotitalouksien käytössä olevat tulot kasvavat nyt nopeammin kuin koskaan viimeiseen kymmenen vuoteen. Korkeammat tulot tukevat yksityistä kulutusta, jonka odotetaan kasvamaan 1,5 prosentilla vuonna 2018. Nämä tekijät yhdessä sen kanssa, että yritysten investoin lisääntyvät johtuen rahoitusehtojen parantumisesta, yritysten tuottavuus lisääntyy ja, vahva, ja meillä on vahva kysyntä. Nämä kaikki siis tukevat kulutusta. Viimeisimmät makrotalousarviot tukevat ennustetta äh, jatkuvasta laaja-alaista kasvusta euroalueen talouksissa. Äh, keskiverto vuotuista kasvun äh, arvioidaan olevan 2 prosenttia 2018, 1,8 prosenttia 2019, 1,7 2020. Arviota on korjattu alaspäin vuosille 2018 ja 2019. Tämä kuvastaa heikompaa maailmankauppaa. Riskit, jotka liittyvät euroalueen arviointiin, ovat laajalti tasapainoisia, vaikkakin protektionismin uhma, uhka, heikkoudet nousevilla markkinoilla ja rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti ovat nousseet enemmän esiin viime aikoina. Useiden euroalueiden maiden Finanssipolitiikka on ehkä vähemmän neutraalia kuin oletimme jokin aikaa sitten. Mitä tulee inflaatioon, yksi inflaatio oli 2,0 prosenttia elokuussa. Se on laskenut 2,1 prosentista heinäkuussa. Kokonaisinflaatio on vähän korkeampi kuin vuoden alussa. Tämä kuvastaa öljyn hintojen nousua. Pohjainflaatio on alhaista, mutta se on, on ollut nousemassa, kun hintapaineet vahvistuvat ja laajalaistuvat. Pohjainflaation odotetaan kasvavan tulevina kuukausina, kun tiukentuvat työmarkkinat kasvattavat palkkoja. Esimerkiksi vuotuinen kasva sopimuspalkoissa euroalueella nousi 1,5 prosentista 2017 1,7 prosenttiin vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 2,2 prosenttiin toisella vuosineljänneksellä. Tämä tukee luottamustamme siihen, että palkkojen kasvu tulee jatkumaan, koska palkkasopimukset ovat usein eh, kahden vuoden pituisia kestoltaan tai pidempiä. Kun katsotaan eteenpäin, yksi inflaatio tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla tulevina kuukausina ja sen oletetaan saavuttavan 1,7 prosenttia joka vuosi vuoteen 2020 mennessä. Tämä vakaa profiili piilottaa taakseen vähäisen panoksen ei ydinkomponenteilta ja varsin voimakkaan pohjainflaation kasvun. Jos näitä dynamiikkoja ne huomioidaan, niin EKPn arviot ennakoivat, että inflaatio ilman energia- ja elintarvikeilla saavuttaa 1,8 prosenttia 2020. Viimeisimmät kehitykset vahvistavat EKPn neuvoston aikaisemmat arvioinnit keskipitkän aikaan inflaation arviolta. Ja niinpä neuvosto päätti ylläpitää rahapolitiikan kannustimet nykyisellään ja kuten ilmoitimme Riikan lehdistötilan tilaisuudessa kesäkuussa aiomme vähentää omaisuuserien nettoostot 15 miljardin lokakuusta vuoden loppuun mennessä. Sitten aiomme päättää nämä nettoostot perustuen tietoihin, jotka vahvistavat keskipitkän aikavälin inflaatio-odotuksen. Tämä ei tarkoita, että meidän rahapolitiikkamme ei olisi tulevaisuudessa kasvua edistävää. Jotta pohja olettamme kasvavasta inflaatiosta toteutuisi, meidän täytyy olla kärsivällisiä, varovaisia ja johdonmukaisia rahapolitiikan vir- viritelmässämme. Siksi meidän täytyy yhdistää kolme erilaista toimenpidettä. Ensinnäkin meidän on EKPn ohjauskorkoista ennakoiva viestintä. Odotamme koron pysyvän nykyisellä tasolla ainakin eh, ensi kesän ja niin kauan kuin tarpeen, jotta voidaan varmistavaa inflaation jatkuva konvergenssi tavoitettamme kohtia. Toiseksi loput omaisuuserien nettoostot, joita tulemme tekemään tämän vuoden loppuun asti. Ja kolmanneksi ostettujen arvopaperien uudelleen sijoittaminen. Meidän rahapolitiikan toimemme ovat voimakkaasti vaikuttaneet euroalueen myönteiseen talouskehitykseen. Jos otamme huomioon kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty vuoden 2014 puolen välin jälkeen, arvioimme on, että vaikutuksemme PKT-reaalikasvuun euroalueella ja inflaatioon on kummassakin tapauksessa 1,9 prosenttiyksikköä kumulatiivisesti vuoden 2016-2020 välissä. Seuraavaksi käsittelisin keskuspankin kommunikaatiopolitiikkaa. Tätä ehdotettiin tämän päivän kokouksen aiheeksi kun ajatellaan tätä aihetta, ennakoiva viestintä, siitä on tullut todella merkittävä väline kaikissakin kesku- merkittävissä keskuspankeissa, kun perinteiset rahapolitiikan välineet ovat saavuttaneet mahdollisuuksissa rajan, ja EKP ei ole tässä poikkeus. Ennakoiva viestintä, joka koskee ohjauskorkojamme, on kehittynyt huomattavasti ajan mukana sen jälkeen, kun se ensin otettiin käyttöön heinäkuussa 2013 Karkeasti puhuen siinä on ollut tavallaan kolme eri vaihetta. Kun ensin annoimme ennakoivaa viestintää 2013, tarkoituksena oli eristää euro alueen rahoitusolot ja erityisesti eh, lähitulevaisuussegmentti, joka liittyy termi, eh, korkojen rakenteeseen rahamarkkinoilla ja sitten oli varsinisuutta volatiliteettia ja usan markkinoilla johtuen niin sanotusta taper tantrum määräisen elvytyksen astetaista vähentämisestä ja siitä syntyneistä vaikeuksista vuonna 2013. Sitten toisessa vaiheessa ennakoiva viestintämme vahvisti sitä, kuinka tehokkaita omaisuuserien nettoostot olivat kun neuvosto ilmaisi odotuksensa siitä, miten todennäköisesti korot kehittyisivät jatkossa. Me varmistimme sitä kautta, että laskeva vaikutus, jota ostoilla oli pitkiin korkoihin ja tuottoihin, se ei sitten sitä ei häirinyt kuitenkaan epäankuroituneet markkinaodotukset koskien lyhy- lyhyitä korkoja kesäkuusta 2018 olemme ilmaisseet odotuksemme siitä, että riippuen sisätulevasta tiedosta, joka vahvistaa keskiinflaatioodotukset, netto todennäköisesti päättyvät joulukuun 2018 jälkeen jonkin aikaa olemme sitoneet tavallaan korkokehityksen horisontin siihen, milloin nämä Nettoostot päättyvät. Näin olemme antaneet merkkejä siitä, että korot pysyvät tällä tasollaan hyvinkin pitkään nettoostohjelmakauden jälkeen. Olemme ilmoittaneet ähm, siitä, että tätä kautta oli välttämätöntä, että uudelleen ankkuroimme korkoa koskevaa viestintäämme tiettyihin arvoihin. Sitten kun ohjaamme odotuksia, jotka koskevat viitekorkokehitystä, se oli kriittisen tärkeää, koska inflaatiokehitys, jota neuvosto, jonka neuvosto näki liikkuvan, liikkuvan kohti kestävää korjaustavoitetta, oli ja edelleen on ehdollinen sen riippuvainen korkojen tuottokäyrästä, joka, johon sisältyy odotukset pysyvistä ohjauskoroista pidemmän enemmän aikaa vielä joulukuun 18 jälkeen. Meille oli tärkeää pitää tiukasti kontrollissa implisiittiset signaalit, signaalit, jotka liittyivät rahapoliittisiin ilmoituksiimme. Tässä kriittisessä vaiheessa meidän piti varmistaa, rauhoittaa investoijia ja yleisöä siitä, että todennäköiset muutokset osto-ohjelmassamme eivät tukahduta elpymistä ja estä kehitystä kohti inflaation normalisaatiota. Kun tämä pidetään mielessä, kesäkuussa 18 totesimme, että odotettu korot pysyisivät tällä tasollaan ainakin kesän 2019 joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen, että voidaan varmistaa se, että inflaatiokehitys pysyy linjassa tämänhetkisten odotustemme kanssa koskien kestävää korjausta inflaatiossa. Tämä korkoviestintä, josta puhumme uudestaan heinäkuussa ja tässä kuussa. Siinä on oikeastaan kaksi osaa. Ensinnäkin tämä osa, jossa todetaan Through the Summer of 2019, kesän 2019 ajan, formulaatio eh, on perustuvan kalenteriin. Siis milloin me odotamme, että olosuhteet ovat sellaiset, että ehkä vaaditaan ensimmäistä kor- koronnostoa. Ja tois, toi, toiseksi tilanteesta riippuva komponentti, joka tarkoittaa odotustamme siitä, että korot pysyvät muuttumattomina ainakin niin kauan, kun on välttämätöntä, että voidaan varmistaa kestävää lähent- inflaation lähentyminen tasoilla, jotka ovat lähellä, mutta alle 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Niin kuin osoittautui markkinoidotukset mukautuivat nopeasti neuvoston odotuksiin välittömästi ja saumattomasti. Uusi formulaatio tai muotoilu on auttanut markkinaosallistujia paremmin ymmärtämään, miten reagoimme ja sopettamaan odotuksensa ja suunnitelmansa. Luonnollisesti, kun johdataan rahoitusolosuhteita ohjaamalla odotuksia markkinoilla, niin se on vain osa meidän työtämme. Me olemme vastuussa siitä, että varmistamme hintavakauden 340 miljoonalle ihmisellä euroalueella, jotka käyttävät euroa valuuttanaan ja tekevät taloudellisia päätöksiä päivittäin kun olemme yhteydessä kansalaisimme, se on äärimmäisen tärkeää, että voidaan säilyttää yleinen luottamus keskuspankkiin ja se, että se harjoittaa asianmukaisesti tehokasta politiikkaa. Tässä mielessä kuulemiset Euroopan parlamentissa ovat ratkaisevassa roolissa todella ratkaisevan tärkeitä, tärkeä, tärkeä kanava, jonka kautta voimme selittää ihmisille syitä päätöksillemme ja miten päätöksemme vaikuttavat ihmisten elämään. EKP ja Euroopan parlamentti noudattaen primäärilainsäädäntöä ovat reagoineet eh, pyyntöön harjoittaa vahvempaa valvontaa, joka syntyy kriisiaikoina ja halutaan varmistaa vastuuvelvollisuuden toteutuminen vahvalla tasolla. Kuitenkin tämä ei ole mikään syy itsetyytyväisyyteen. Olemme hyvin tietoisia siitä, että jos haluamme säilyttää ihmisten luottamuksen, siinä tarvitaan jatkuvia ponnisteluita EKPssä. Meillä on haastavat ajat, pyrimme vahvistamaan ymmärrystä, jotka liittyvät päätöksiimme. Esimerkiksi tammikuusta 2015 EKP on julkaissut säännöllisesti äh, Äh, tietoa rahapoliittisista päätöksistään, kun me olemme keskustelleet tässäkin salissa ja tämä osoittaa, että tällainen lisäinformaatio ai- mahdollista, että jos on kiinnostunut rahapolitiikasta, me voi äh, harjoittaa tavallaan valvontaa EKPn politiikkojen suhteen samanaikaisesti. Tämä on antanut meille paremman mahdollisuuden selittää päätöksiämme ja demonstroida, että me toimimme demokraattisen äh, valtuutuksemme mukaisesti viimeisinä vuosina, viime vuosina olemme myös tehostaneet ponnisteluja, että voittaisimme erilaiset kommunikaation haasteet, jotka liittyvät euroalueen rakenteeseen. Haluamme olla yhteydessä 19 maan kansalaisiin euroalueella, joilla tietenkin on erilaisia odotuksia koskien EKP ja sen toimintaa. Näin olemme vahvistaneet kommunika- tehostaneet viestintästrategiaamme Ottaen huomioon laajan yleisön ja meillä on tietysti muutakin tehtävää ja johtokunnassa minä ja kollegani olemme osallistuneet noin 180 eri tapahtumaan viimeisen kahden vuoden aikana. Neljännes niistä on tapahtunut erilaisissa koulutuskeskuksissa. Jos otetaan mukaan ajatushautomot, säätiöt, eh, erilaiset järjestöt, hallituselimet, niin olemme antaneet enemmän puheita näissä, näillä foorumeilla kuin EKP EKVssä itsessään. EKVn henkilöstökunta on ponnistellut säännöllisesti ja erityisesti toisen asteen kouluissa ja yliopistossa on toimittu tämä onkin tarpeen kehittyvissä talouksissa, mutta voidaan selittää myös finanssikriisiä ja EKPn roolia, millä lievennetään sen vaikutuksia e- Eurooppaan ja sen kansalaisiin. Me olemme käsitelleet samalla tavalla näitä asioita myös nettisivuilla. Siellä on videoita, selit- selittäviä tekstejä, erilaisia kaavioita, joissa käsitellään asioita ymmärrettävällä tavalla. Olemme alkaneet käyttää uusia valintoja: kuten YouTube, LinkedIn, Twitteriä. Ja meillä on Twitterissä lähes 40 000 seuraajaa. Sitten loppukommentteihin. Euroopan parlamentti, joka edustaa EU-kansalaisia, on avainasemassa, jota vahvistetaan ihmisten ymmärrystä ja luottamusta EKPn päätöksiin. Tässä mielessä se myötä vaikuttaa siihen, kuinka tehokasta meidän rahapolitiikkamme on. Mutta teidän panoksenne parlamentaarikkoina ei pääty tähän. Te lainsäätäjänä, yhteislainsäätäjänä teillä on rooli var- varmistaa, että Eurooppa on hyvin valmistautunut riskeihin, jotka mainitsin tässä johdannossa alku alussa, jos ne toteutuisivat olemme nähneet, että tarvitaan olennaisen tärkeää on vahvempi sääntely kehys, jotta voidaan varmistaa talouden kehitys pitkällä aikavälillä. Tänään kymmenen vuotta sen jälkeen, kun rahoituskriisi alkoi, vieläkin on tärkeää tekemättömiä tehtäviä, mitä tulee EUn rahoituslainsäädäntöpuitteisiin. Kun me olemme lähestymässä lainsäädäntökauden loppua, meidän pitää tarttua nyt tähän tilaisuuteen. Luotaan tässä Euroopan parlamentin tukeen, että voimme varmistaa sen, että puitteet luovat riittävän vakauden markkinoille ja näin suojelemme EU-kansalaisia, asiakkaita, työntekijöitä ja veronmaksajia. Kiitän teitä teidän huomiostanne ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Very much. Kiitoksia paljon pääjohtajan Draghi teidän puheenvuorostanne. Kiitos huomioistanne, jotka liittyvät Euroopan parlamentin rooliin sekä paikkani jossa edistetään avoimuutta ja lisätään avoimuutta myöskin EKPn toiminnan suhteen, mutta parlamenttihan on myöskin yhteislainsäätäjä. Voin vakuuttaa, että tulemme tekemään parhaamme saattaaksemme päätökseen mahdollisimman monia haasteita, lainsäädäntötehtäviä vielä ennen toimikauden loppumista. Täten voimme parantaa lainsäädäntökehystä rahoitusvakauden aikaansaamiseksi. Viime kädessä loppupeleissä on kyse rahapoliittisen unionin ja rahaunionin loppuun saattamisesta. Ensimmäisenä puhuu Markus Ferber, joka on kansanpuolen ryhmän koordinaattori. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Sydämelliset kiitokset puheenvuorostanne. Tehän eh, kuvailette talouskehitystä myönteisesti silti eh, jo ensimmäisiä pilviä näkyy taivaalla. Yksi näistä pilvistä on Euroopan unionissa itsessään ja se oli myös aiheena eh, viime viikonloppuna hallitusten ja valtiopäämiesten kokouksessa. Nimittäin eh, päästäänkö sopimukseen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vai ei. Tietenkin tällä on myös vaikutuksia teidän työhönne, vaikka yhdistynyt kuningaskunta ei koskaan euroa ottanutkaan käyttöön eikä aikonut ottaa. Kuitenkin kysymykseni, miten EKP valmistautuu eh, mahdolliseen kovaan Brexitiin ja eh, ongelmiin rahoitusmarkkinoilla? Onko eh, asiasta jo sovittu Englannin keskuspankin kanssa jos syntyy kova Brexit, niin millaista yhteistyötä jatkossa tulee olemaan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa rahapolitiikassa ja valvonnassa? Ja jos tulee järjestäytynyt Brexit, niin silti nousee esiin kysymys, miltä yhteistyö Englannin keskuspankin tulee näyttämään eri, esimerkiksi hätälikviditeetin suhteen. Voisitteko jo hieman kuvailla teidän ajatuksianne tästä? Kiitoksia. Uh, um, Kiitoksia kysymyksestä. Kehitys neuvotteluissa on asioita, me voi kommentoida, mutta EKP hän ei ole osa neuvotteluita itse, se mukana. Täytyy katsoa, mitä neuvottelusta jää käteen ennen kuin me voimme käytännössä katsoa, kuinka kannattaa toimia, mihin toimiin ryhdymme. On selvää, että Täytyy varmistaa, että mikään ratkaisu, joka otetaan käyttöön, ei millään tavalla vaarana sisämarkkinoiden toimintaa. Tämän sanottua niin voin todeta, että Englannin pankin kanssa me muodostaneet työryhmän Englannin keskuspankin kanssa. Olemme tarkastelleet siellä eri neuvotteluiden osioita. Kaikki riippuu siitä, mikä lopputulos olemaan neuvottelusta. Meillä ei ole mitään sanansijaa tässä kysymyksessä. Suurelta osin arvioimme osoittavat, että vaikutukset tulevat olemaan aggregaattitasolla näkyviä. Mutta mitä rahoitukseen tulee, rahoituspuolen tulee, vaikutukset eivät ole olemaan suuren luokan vaikutuksia lukuun ottamaan joitakin noita, kuten esimerkiksi keskus, keskitetysti selvitetyt asiakirjat. Mikäli kova Brexit tulee, täytyy katsoa, kuinka Monet sopimuskysymykset tämän jälkeen hoidetaan kuntoon. Me valvomme koko prosessia. Teemme yhteistyötä Englannin keskuspankin kanssa. Se on erittäin hyvää yhteistyötä. Jatkossakin valmistaudumme tulevaan, mutta kaikki riippuu siitä, mikä neuvottelujen lopputulos tulee olemaan. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Zeit äh, den Unternehmen sich auf das äh, worst case vorzubereiten. Äh, valmistaudutko tähän pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen? Aikaahan on hyvin vähän, jos sopimus saadaan aikaan. Yritysten täytyy valmistautua. Onko teilläkin tällainen pahin mahdollinen tapausskenaario Euroopan keskuspankissa? Onko teillä tällainen suunnitelma? Final outcome. Kaikki riippuu siitä, mikä lopputulos neuvottelusta tulee olemaan. Me kehotamme yksityisiä toimijoita ryhtymään kaikkiin mahdollisiin valmisteluihin, mutta mutta emme ole tehneet mitään päätöksiä tai sitoumuksia sen osalta, miten julkiset viranomaiset saattavat toimia, mikä näin käy, koska tämä on osa loppuneuvotteluiden tuloksia, emmekä me ole mukana näissä neuvotteluissa. Thank you. Kiitoksia paljon. Ja tietystikin kannustamme kaikkia tekemään varasuunnitelmia tai hätäsuunnitelmia mutta tietystikin toivomme oikeudenmukaista reilua sopimusta, joka on vielä mahdollista saada aikaan ja toivon mukaan saadaan aikaan. Pervans Perez. Kiitoksia pääjohtaja, että vastasitte kysymykseen vaatimuksemme tästä dialogista. Ja, mutta tähän ensimmäiseen kohtaan, ensinnä, kun ajatellaan ensimmäistä kes- viimeisistä keskusteluamme täällä Ekon valiokunnassa, kun tulitte paikalle, niin sitten näimme tämän äh, latvilaisen pankin kohdalla, että vaikeuksia voi syntyä, kun äh, jos on jopa kansallisen keskuspankin johtajan takia, äh, kun ei puututa asioihin, ei, ja voidaan häntä sitten pidättää virasta. Kuitenkin tämä vaikuttaa ympäristöön ja siihen, miten globaalisti hallinnoidaan Euroopan keskuspankkijärjestelmä. Ettekö te ole sitä mieltä, että tässä on nyt tällainen juridinen porsaanreikä, joka pitäisi tukia ja EKP pitäisi varoittaa jonkun keskuspankkinsa toiminnasta tällä tasolla. Sitten toinen kysymys se, mitä sanoitte viime viikolla Berliinissä, te, te puhuitte siitä, että on välttämätöntä saada tällainen vakauttamisväline tai mekanismi euroalueen taloudelle. Oletteko te tässä sitä mieltä, että ehdotukset, joita nyt on tehty Euroopan komission toimesta, ovat hyödyllisiä ja oikean suuntaisia? Oletteko te sitä mieltä, että neuvoston tehtävä on ponnistella, jotta tällaiset ehdotukset voisivat saada aikaan tuloksia tällä vaalikaudella vielä, ja onko te jotakin lisätietoja näistä, nä, antaa näihin ehdotuksiin? On, on the, the first issue is a... Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee? toimiin, joihin voidaan ryhtyä rahanpesun estämiseksi. Nykytilanne ei ole tyydyttävä, se ei ole kenenkään salaisuus. Mitä EKP tällä hetkellä tekee? No me teemme komission laatimassa työryhmässä, perustamassa työryhmässä yhteistyötä muiden kanssa. Me pyrimme ensinnäkin parantamaan tiedonvaihtoa kansallisten rahanpesuvastaisten viranomaisten ja kansallisten valvojien tai eurooppalaisten valvojen välillä, mutta vielä muutakin tarvitaan. Osa tiedosta pitää jakaa eri viranomaisten kesken ja eri valvojien kesken muillekin valvojille. Olen varma, että Daniel Nui puhui samaan hengen, samaan sävyyn. Hän totesi, että pitäisi olla eurooppalainen rahanpesun vastainen viranomainen, että saadaan täysi selvyys siitä, mitä tapahtuu euroalueella näissä kysymyksissä. Tällä välin olemme sisäisesti EKPn sisälle luomassa jonkinlaista yhdyspistettä niin, että rahanpesuun liittyvät kysymykset voitaisiin saada valvojien tietoisuuteen pankin kautta uutta, tai tällainen on perustettu, ja ollaan vahvistamassa tätä tointa. EKP ei kuitenkaan ole se, joka on vastuussa rahanpesun vastaisesta taistelusta, ei täytäntöönpanosta eikä ennaltaehkäisystä tällä alalla, niin EKPn kapasiteetti muuttaa tilannetta on myöskin melkoisen rajallinen, joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä tässä komission kanssa näissä kysymyksissä. Toinen kysymys liittyi vakauttamisfunktioon. Hienoa, että muistitte minun Berlinin puheeni, mutta en nyt haluaisi ryhtyä puimaan lävitse ehdotuksen eri osia yksityiskohtaisesti. Kukin ehdotuksen osa oma omat merittinsä, mutta omat vaikeutensa myöskin, joten tässä vaiheessa on hyvin vaikea valita yhtä ehdotusta muiden joukosta. Kaikki ehdotukset, jotka tähän seikkaan liittyvät, ovat siellä että täytyy olla kaksi asiaa kuntoon hoidettuna. Ensinnäkin niitä täytyy olla riittäviä, jotta voidaan saada aikaan vakauttamista, vakautumista. Mikä on sitten riittävä taso? Koko on yksi asia, jota arvioitaisiin. Ja toinen tekijä on se, että tavallaan tämän ei pitäisi antaa vääristää niitä kannustimia, joita mailla on, kun ne harjoittavat finanssipolitiikkaa, joka on kestävää. Nyt ei pitäisi kannustaa tällaiseen moraalikatoon päinvastoin. Jotta ehdotus olisi riittävä, niin kun me tarkastelemme sitä, kuinka vakauttamista saadaan aikaan rahaliitossa – tai edistyneimmissä pidemmälle menevissä rahaliitoissa kuin meidän rahaliittoamme, olemme havainneet, että suurin osa riskin jaosta, joka on tarpeen silloin, kun tulee shokkeja, niin yksityinen sektori kantaa suurimman osan tästä shokista ja sen seurauksista. Näissä rahaliitoissa on pitkälle kehittyneitä, pitkälle kehittyneitä pankkiunionit ja pääomamarkkinaunionit. Ja julkinen osa on suhteellisen rajallinen. Sen osuus on rajallinen, joten tavallaan ensimmäinen johtopäätös on tässä se, että tällaisen finanssipoliittisen vakauttamisfunktion koko olisi paljon pienempi, mikäli pääomamarkkinat ja pankkiunioni ovat pitkälle kehittyneet, niin sitä pienempi tämän osuus ja päinvastoin mutta ei voi kuitenkaan pyörittää peukaloita ja olla tekemättä mitään vakauttamisen pankkiunionin tai finanssipoliittisen suhteen. Se olisi kaikkein huono vaihtoehto. Very much. Kiitoksia paljon. Bert Lykö seuraavana. Draghi, Hyvää päivää, herra Draghi. Tulen puhumaan Saksaa. Herra Draghi, te saitte kirjeen herra Draghi, hyvää päivää. Te saitte kirjeen Italian Eurooppa-ministeriltä Savonalta, jolla on erikoiset näkemykset euroalueen uudistuksesta tai ehkä vallankumouksellisia näkemyksiä. Hän lisää tähän kommentin, että euro ei ole mikään optimaalinen valuutta-alue. kun on niin vaikeasti ennakoit odotettavissa, mitä Italian hallitus haluaa tehdä valuuttapoliittisesti, niin toisissa jäsenvaltioissa nousevat huolet, esimerkiksi Saksassa huolet siitä, nämä, mitä näiden target-vaatimusten suhteen äh, äh, Saksan kohdalla ovat noin 100 miljardia euroa. Mitä niille tapahtuu, jos valtio kuten Italia, jolla on target-velkoja, yksipuolisesti eroaisi eurosta? Te sanotte tietenkin, että tämä ei ole mahdollista, mutta voi olla, että Italia ei välitä oikeusperustasta. Ja kaksi äh, kollegaa Euroopan parlamentista kysyi tätä teiltä ja te sanoitte silloin, että Italia on siis sellaisessa tapauksessa äh, maksettava äh, target-velkansa takaisin, mutta tällä vastauksella ei ollut oikeusperustaa, jos oikein ymmärsin. Eikö EKPn ennakoivaan viestintään kuulisi myös se, että se kertoisi, mitä target-veloille tapahtuisi, jos valtio eroaisi euroalueesta. Ja tähän haluaisin yhdistää sen kysymyksen, että eikö olisi mahdollista muuttaa target-järjestelmää niin, että target-velat olisivat keskuspankin velkoja niin, että että ne olisivat, niillä olisi oikeusperusta, ne voisivat olla velkoja, joiden määräaika ei ole määritelty, mutta kuitenkin niin, että sitten jos euroalueesta erotaan, niin nämä target-velat on maksettava. Um, my sense is Minulla on sellainen kuva, että ensinnäkin tämä kysymys, jonka nyt esitätte, olisi todella monimutkaista eh, juridisesti. Eh, ja sitten toisessa osassa vastaisin niin, että jos mitenkin, mitenkään rajoitetaan target kakkosta eksplisiittistä tai eh, implisiittistä, se tuhoaa se koko unioni. Tässähän on maksujärjestelmä target 2. Ja näin ollen, jos me alamme rajoittaa maksujen määriä, joita kansalaiset voivat tehdä, niin silloin vain rikomme koko unionin. No, sorry, sorry. First... Minä pyydän anteeksi, herra Lykke. Te annatte ensin pääjohtajan puhua loppuun ja sitten teille ehkä jää aikaa esittää lisäkysymys. Minä kyllä käsitellä tämän loppuun. Oikein hyvä. Minä en eh, tarkoittanut, että rajoitettaisiin target-järjestelmän funktiota. Se, mitä minä eh, ehdotin, oli se, että target instrumentista, että ne voitaisiin muuttaa velkainstrumenteiksi niin, että kansallinen keskuspankki jolla nuo target-velat on, olisi myös oikeudellisesti vastuussa siitä, että tuo velka maksetaan takaisin, jos euroalueesta erotaan. Tämä ei mitenkään liity target-järjestelmän toimintaan niin kauan kuin kaikki ovat vielä eurojärjestelmän sisällä, mutta eron yhteydessä meidän täytyy olla valmiita siihen, että hallitus ei haluaisi maksaa target-velkojaan. In a sense, in a sense it's already... Tavallaan asiahan on jo nyt näin, koska kun toteutetaan rahapolitiikkaa, hajotetaan tavallaan sitä, on vakuudet näitä positiivisesti vastaan. Tämä on tämänhetkinen tilanne, joten juridinen tilanne siinä tilanteessa, niin kuin sanoin, se olisi mahdotontakin. Mehän siis puhumme mahdottomasta olettamuksesta, mahdottomasta tapahtumasta mutta juuri tämä olisi kuitenkin aika selvä skenaario, jos tämä on jo olemassa, mutta että muutettaisiin asioita, muutettaisiin nämä va- näitä vastuita keski- kes- keskeiseksi vastuuksi EKPlle, niin tätä ei tämänhetkinen rahapoliittinen kehyksemme ennakoi. Tämä ei ole ohjeessamme ollenkaan. Mehän pyrimme siis hajauttamaan rahapolitiikkaa. Ähm, Edustaja Virnik. Mr. Draghi. Kiitos puheenjohtaja. Arvon pääjohtajan Draghi. Sen jälkeen kun Juncker piti puheen unionin tilasta ja mainitsi mahdollisuuden, että teurosta tehtäisiin kansainvälinen reservivaluutta, niin mitä strategisia etuja tai haittoja tähän liittyisi, mikäli verrataan tuota tilannetta nykyiseen tilanteeseen. Mitä erityisiä toimia pitäisi ottaa käyttöön, että voitaisiin tähän päästä? Ja mikä rooli voisi EKPllä olla, kun pyritään vahvistamaan euron asemaa maailmanlaajuisesti katsottuna? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin toteaisin, että Euron kansainvälisen aseman parantaminen ei ole osa meidän toimenkuvaamme. Tämän sanottuani joissakin suhteissa ekoperooli rooli on heikentynyt, kun on kyse euron kansainvälistä käytöstä, varsinkin euron käytöstä reservivaluuttana. Tämän sanottuna minun täytyy sanoa kuitenkin, että euro on toiseksi yleisin valuutta maailmassa. Me näemme tämän niin, että että kansainvälinen rooli määritellään lähinnä markkinavoimien toimesta. Eurojärjestelmä ei estä, mutta ei myöskään edistä tai helpota euron kansainvälisen aseman parantumista. Olen melkoisen varma, että kun siirrytään kohti pääomamarkkinaunionia, ja pankkiunionia. Samaa myötä myöskin euron kansainvälinen rooli tulee vahvistumaan, joten sen rooli maailmassa liittyy yleisesti päättäväisyyteen ja kykyyn, joka meillä on, kulkee eteenpäin uudistusten tiellä. Tämän sanottuni täytyy katsoa, mitä komissio tulee konkreettisesti ehdottamaan – tietysti olemme valmiita siinä yhteydessä sitten tekemään yhteistyötä komission kanssa, kun se jotakin ehdottaa. Kiitos. Kiitoksia. Mikä te haluatte, teillä on mahdollisuus esittää lisäkysymys. Sven Kiigolt sitten. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi puheessa joka sai laajalti tunnustusta kymmenen päivää sitten eh, johtuen Lehman Brothers romahduksen eh, kymmenennestä vuotipäivästä. Teidän edeltäjänne Trichet sanoi, että rahoitusjärjestelmä maailmanlaajuisesti on vähintäänkin yhtä eh, herkkä kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Ja hän varoitti liiallisesta velasta ja omaisuuseristä tai äh, liiallisesta velkaantumisesta. Te ilmoititte, että tulette jatkossakin harjoittamaan tällaista kasvua tukevaa rahapolitiikkaa, mutta kansalaiset näkevät nyt tämän politiikan huonot puolet. Rahapolitiikalla oli tietenkin erittäin tärkeä rooli euroalueella, enkä koskaan ole ollut yksi niistä, eikä parlamentin enemmistökään kritisoinut teidän yleistä linjaanne. Mutta eikö nyt ole aika, kun kuulette edeltäjänne sanat, että pitäisi nähdä huonot puolet vähän selvemmin. Ja siksi kysymykseni kuuluu, että oletteko samaa mieltä edeltäjänne kanssa, ja jos olette, niin eh, tämä rahoitusjärjestelmän liiallinen velkaantuminen suhteessa reaalitalouteen, jos se on todella kuuma eh, ongelma, niin millaisia johtopäätöksiä siitä teette EKPn politiikkaa varten? Um, now first of all, let me hiukan nyanssoisin tätä väitettä. Niin meidän pitää tehdä ero rahoitusjärjestelmässä pankkisektorin ja niin kutsutun varjopankkisektorin välillä. Pankkisektori rintamalla mitään varsinaista edistystä sen ei ole Suomen ollut. Pää nyt on ensisijaista pääomaa tällä hetkellä paljon, paljon enemmän kuin aikaisemmin. Siis kehitystä on tietenkin tapahtunut. Ne ovat vahvempia, mitä tulee maksukykyyn, maksuvalmiuteen, velkaasteeseen. Ei ole mitään indikaattoria mielestäni, joka ei olisi dramaattisesti parantunut viime vuosina. Ja jopa lisäisin sen, että kun tämä riskin hallintaa pankkijärjestelmässä, mikään osa siitä ei ole sellainen, mikä ei olisi muuttunut kriisin alun jälkeen. Että tältä kannalta katsottuna, mitä tulee pankkisektoriin, pankit ovat vahvempia kuin aikaisemmin. Se ei tarkoita sitä, että voimme estää seuraavan kriisin, ei tietenkään, mutta meidän velvollisuutemme on kuitenkin tehdä pankit vahvemmiksi. Sitten Toinen puoli liittyy sitten tähän varjopankkisektorin. Siis varjopankit muuten, mitä EU-hun tulee, sekin sektori on kyllä edistynyt ja muuttunut, mutta sitä paitsi pankki, varjopankkitoiminta on lisääntynyt todella, todella nopeasti. Eli on terehdy suurin piirtein kahdeksalla prosentilla vuodessa useiden vuosien ajan. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun tilanne nyt on vakautunut. Ja todellakin pank- varjopankkisektorilla on tällaisia yksikköjä, jotka ovat sekä suuria, monimutkaisia, yhteenliittyneitä ja jossain määrin jotkut niistä harjoittavat pankin kaltaista toimintaa, joten yksi johtopäätös olisi, ja tämä on muuten sektori, millä näkyvyys on heikompaa kuin äh, pankkisektorilla. Siis paljon on tietysti tehty EU-ssa ja meidän pitäisi jatkaa tätä toimintaa, mutta välttämättä muut lainkäyttöalueet eivät ole yhtä aktiivisena ja EUn vastuut mm, saatavat muihin alueisiin ovat tarpeeksi huomattavia, että, etteikö kriisi voisi siirtyä sieltä tänne mahdollisesti sattumoisin, niin kuin kun tässä vietettiin kymmenenvuotispäivä kriisin jälkeen USAssa, niin siellä valvojat heidän valtuuksiaan on jossain määrin nyt vähennetty. On sellainen vaikutelma, että joissakin muissa osissa maailmaa ollaan liikkumassa vastakkaiseen suuntaan. Vähen, puretaan sääntelyä ja EU tietenkin voi säilyttää, ja sen pitäisikin säilyttää oma kantansa asiassa, mutta vieläkin se on altis muun maailman mahdollisille riskeille sitten velasta ja velkavivusta. Tekisin tässä eron erottaisin Euroopan muusta maailmasta. Yksityinen velka itse asiassa euroalue lainakin on laskenut. Ja suoraan sanottuna velkaaste tai velan suhde oma pääomaan on myös laskenut huomattavasti. Yksityisellä sektorilla anteeksi, julkisella sektorilla kuitenkin velka on pysynyt korkealla tasolla. Se, siis se on tilan, erilainen tilanne. Tämä tietenkin sitten riippuu muista syistä. Nyt kuitenkin me tietenkin seuraamme rahoitusvakausriskejä varsin tiivisti eri keinojen kautta. Olemme todenneetkin, että joillakin talouden alueilla arvot ovat aika tiukoilla, esimerkiksi kiinteistöalalla tai korkeatuottoisen velan kohdalla arvottaminen on aivan huipussaan sitten joskus asunto lainoissa joissakin maissa joillakin alueilla, mutta myös kaiken kaikkiaan sanoisin, että kiinteistöala on osoittanut aika huomattavia hinnannousuja joissakin osin EUta. Mutta miten tähän pitäisi reagoida? Ja jo pitkään totesimme, kun ensimmäistä kertaa suunnittelemme tätä toimintatapaamme, oli, että ei olisi oikein muuttaa rahapolitiikkaa johtuen raha, rahoitusriskeistä. Vastauksen pitäisi löytyä makrotaloudesta ja on monia välineitä makrotaloudellisesti, joita sekä EKP, mutta erityisesti kansalliset viranomaiset voisivat ja ne pitäisikin käyttää. Olemme antaneet varoituksia joko suoraan EKPstä tai äh, kriisinratkaisuun neuvostosta eri skenaarioita ajatellen. Seuraava vaihe olisi oikeastaan se, että lisätään tätä työkalupakkia koskien näitä makrotaloudellisia toimenpiteitä myös niin, että se koskisi varjopankkisektoria. Miguel Viegas. Edustaja Miguel Viegas seuraavana. Talking Portuguese. I will talk in... Puhun portugalia. Eh, eu vou eh, colocar uma, apenas uma questão relativa... Minä halusin nostaa esiin vain yhden kysymyksen EKPn eh, osallisuudesta, teidän omasta osallisuudestanne niin kutsutussa 30 ryhmässä. Tätä osallistumista on kritisoitu useissa tapauksissa. Tämä on ryhmä, joka yhdistää monia suuria pankkeja ja rahoituslaitoksia, mukaan lukien pankkeja, joita EKP valvoo. Vähän aikaa sitten oli kysely, joka osoitti ihan selvästi, että tämä osallistuminen murentaa EKPn riippumattomuutta ja kyseenalaistaa sen riippumattomuuden valvojana. Joten minulla on yksinkertainen kysymys. Miksi EKP ei noudata oikeusasiamiehen, EUn oikeusasiamiehen suosituksia? Sama kysymys esitettiin Japanin keskuspankille. On tarpeen varmistaa, että näiden kokouksien pöytäkirjat julkaistaan, nehän pidetään suljetuin oviin. Tässä on kyse avoimuudesta. Kiitos, kuten te tiedätte. Erittäin intensiivistä kirjanvaihtoa on käyty ja olemme nyt pistäneet merkille heinäkuussa 2018 annettuun oikeusasiamiehen lausuman, joka liittyy EKPn julkistamispolitiikkaan, tiedon julkistamispolitiikkaan. Me pyrimme parantamaan EKPssä avoimuutta ja hyvän hallinnon kehystä. Aiemmin EKP on antanut tarkkoja selvityksiä sen kannasta asian. Ensinnäkin se lähetti kirjeen lokakuun 21.2017 päivä oikeusasiamiehelle ja myöskin tarkan lausunnon huhtikuussa 2018 kumpikin on nähtävillä EKPn verkkosivulla. Vastauksissa viittasimme niihin merkittäviin toimenpiteisiin, joihin EKP on ryhtynyt viime vuosien vahvistaakseen hallintoon. EKP tulee vastaamaan siihen päätökseen, jonka oikeusasiamies on antanut ihan lähipäivinä. Kuten aiemminkin, nämä vastaukset EKPltä tulevat olemaan avoimia, julkisia. Olemme valmiita vastaamaan myöskin teidän kysymyksiinne niin kuin viimeisenä parina kuukautena olen tehneetkin. Eh, Bernard, eh, Perdoa a existência, mas isto quer dizer que o presidente... Niin. Se, mitä te sanotte, on, että EKPn pääjohtaja tulee jatkossakin olemaan 30 ryhmän pää, äh, pysyvänä jäsenenä. Ymmärsinkö nyt oikein vastauksenne? No, I have nothing to add to what... Ei minulla mitään lisättävää siihen, mitä minä sanoin. Me tulemme vastaamaan tai reagoimaan siihen päätöksen, joka oikeusasimies antoi lähipäivinä. Niin kuin aiemminkin, vastaus tulee olemaan julkinen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Bernard Mono seuraavana. Olkaa hyvä. Pääjohtaja rahanpesusta saimme tässä kuussa kuolla että Danske Bankin pankkivirassa olisi toiminut jo valtava, valtavia määriä 2002-2015 kausi tässä viitettiin tähän toiseen latvalaiseen pankkiin ABV, mutta vieläkin pahempaa. Latvian keskuspankin pääjohtaja, joka muuten kuuluu teidän neuvostoonne, häntä on syytetty siitä, että se on uhkailut pankkeja ja vaatinut Äh, vaatanut varaa, rahaa niiltä pankkivalvonnan takia. Ja häntä ei kuitenkaan ole tuomittu. Kun ajatellaan keskuspankin riippumattomuutta, hän on edelleenkin virassaan eikä hän aio mitenkään edes erota. Äh, Latvian pääministeri silloin, kun äh, aikanaan Herr Dombrovskis, hän ei mitään tapahtuvan, ja nyt sitten komission varapäänjohtaja on myös olta aika hiljaa. Kun ajatellaan pääoman vapaata liikkuvuutta, pitäisikö pakottaa kansalliset järjestelmät, jotka e, toimivat kunnolla, ja pitäisi pystyä valvomaan tällaisia paremmin. EKP aina vaatii suurempaa avoimuutta ja vähemmän kansallisia rajoja, niin kuin syyskuun alussakin teki herra Brahen puheen suulla, jossa Eurofi-konferenssissa. Mitä te ehdottaisitte, että voitaisiin tehdä, että parannettaisiin tilannetta, koska rahanpesuvastainen vastainen toiminta täällä ei toimia joissakin e- euromaissa, ei ollenkaan. Nyt te haluatte sitten uuden eurooppalaisen viraston, joka hoitaisi tätä rahanpesun valvontaa. Sitten kansalaiset ja valtiot ovat uhreja ja maailmanlaajuiset pankit ja vaaripankkisektori tässä voittavat. Herra Draghi, voitteko selittää minulle, mitä te puolatte, miten voitaisiin toimia rahanpesua vastaan euroalueella ilman, että poistetaan valtuuksia kansallista valtiolta ja miten voida, voitte vaatia moraalia ja kunnollista etiikkaa EKP-kollego, Euroopan keskuspankkijärjestelmän kollegoiltanne? I'm afraid your position is a little contradictory. Teidän kantanne on nyt vähän kyllä ristiriitainen, koska yhtäältä sanotte, että järjestelmä ei ole laisinkaan tyydyttävä, että se on katastrofi. Mutta nykyinen järjestelmä on kan, äh, kansallisvaltioihin perustuva järjestelmä. Jos sitä muutetaan ja parannetaan, niin sitten pitäisi olla enemmän koordinointia niin, että on sitten yksi äh, viranomainen koko EUlle. Ei voi olla kumpaakin. Ei voi olla äh, kansallisvaltion perustava järjestelmä, joka on täysin koordinoimaton ilman ähm, liittotason viranomaiset, niin tässä on vähän ristiriitaa. Meidän velvollisuutemme ei ole panna täytäntöön lainsäädäntöä, joka liittyy rahanpesuun ja terroristien rahoittamiseen, mutta tulemme tietenkin tekemään kaikkeemme ja vaadimme esimerkiksi eurooppalaista viranomaista ja että tulopiste, että meillä olisi tällainen federaalinen viranomainen, koska on aivan selvää, että nykyinen järjestelmä ei toimi. Pääjohtaja, te ette vastannut tähän kysymykseeni, niin koska tätä pääjohtajaa, enkä näe tässä kyllä mitään ristiriitaa sen suhteen, miten valvotaan rahanpesua. Ranskan keskuspankki toimi aivan hyvin jo ennen Euroopan keskuspankkia. Kontrolleja harjoitettiin myös valtiovarainministeriön toimesta Ranskassa. Tällaisia ongelmia ei silloin ollenkaan, ainakin ne hoidettiin kansallisen kansallisvaltion tasolla. Mr. Rinsevich position is a position that... Rinsevichin kanta on kanta, joka koskee maan hänen maansa kansallista oikeuslaitosta. EKP ei voi tehdä muuta kuin mitä se on tehnyt jo. Se on mennyt jo tuomioistuimen eteen esittelemään tapauksen, jos ajatellaan ähm, EKP-neuvoston hyvää toimintaa. Niin neuvoston toiminta on parantunut. Tilanne ei ole sellainen, että me siitä pitäisimme, mutta se johtuu Eero Rinsevicin maan oikeuslaitoksen jatkuvasta prosessista. Se, että yksi kansallinen viranomainen, kaksi tai kolme tekevät asiansa hyvin, ei tarkoita, että kansallisvaltio on kaikkein tehokkain, koska on sitten kysyttävä, että miten eh, unionin heikoimmassa osassa rahanpesuun puututaan. Ja sitä varten me tarvitsemme vahvasti koordinoidun järjestelmän, jossa ihmiset vaihtavat tietoja. Ilman tiedonvaihtoja ei ole mitään toivoa, että voitaisiin olla tehokkaita rahanpesuun vastaisessa toiminnassa. Markus Pretzel. Markus Pretzel seuraavana. Herr President Draghi. Puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi, kymmenen vuotta Lehmannin vararikon jälkeen on palattu nollakorkoihin EKP. EKP on käsissä kaksi välinettä, te puhutte niistä, esimerkiksi omaisuuden osto-ohjelma ja toisaalta ennakova viestintä. Tämän jälkeen Euroopan keskus pankin tase on kasvanut 2018 kesäkuussa. Se kasvoi yli 4,5 miljardilla eurolla, eli 41 prosenttia EK, euroalueen BKTstä. Ja ne riskit, jotka liittyvät EKPn taseeseen ja eri kvartaalien tulokseen. Miten sitä kommentoitte? Saksan keskuspankki hiljattain toimi mielenkiintoisesti tavalla hiljattain. Se totesi, että pankkien tilanne on parantunut huomattavasti siellä. Saksan keskuspankki on antanut viiden vuoden ennusteen 7,7 prosenttia. Se on kaikkein suurin ennuste Euroopassa. Se on suurempi kuin italialaisen unikreditin riskitaso. Usein on sanottu, että epätavanomainen rahapolitiikka ei ainakaan Saksan keskuspankkille auta millään tavalla. EKP on ostanut suhteellisen vähän, suhteellisen hyvin vähän italialaisia lainoja, valtion lainoja. Onko tässä jonkinlaista epätasapainoa ollut sen osalta, mitä on tehty Italian suhteen tai kotimaan suhteen ja niin mitä on tehty Saksassa? Onko ylipäänsä käytetty kaikkia tätä välinettä? Ja Deutsche Bank ja Commerzbank, esimerk, mikä otetaan esimerkiksi, mahdollinen fuusio tulossa kahden heikentyneen toimijan kesken suunnitellaan fuusiota pörssiarvoa, kun tarkastellaan kumpikin on sellaisessa tilanteessa, että DAX-indeksiä, kun tarkastellaan kummakin asema on heikentynyt. Teillä on kaksi minuuttia, joten voitteko pikkuhiljaa lopettaa tämän kysymyksen? Pyydän anteeksi. Kyllä. Kyllä. Ja sitten ihan vi- vihon viimeinen lyhyt kysymys. Te sanoitte aiemmin, että implisiittinen tai eksplittinen target 2 rajoittaminen häiritsisi rahaliittoa, heikentäisi sitä. Saksan kaikki pyrkimykset pyrkiä rajoittamaan esimerkiksi miljardilla vain, niin mikäli tällainen rajoittaminen on mahdollista, niin pitääkö Saksan sitten hyväksyä, että tämä nousee miljardilla tämä luku? It would be fatal. Vastaus kolmanteen kysymykseen on kyllä, se olisi fataali, ei ole mitään hyötyä, jos on rahaunioni, jossa voi tehdä maksuja vain tiettyyn summaan asti ja yliteen summaan ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Ehkä pitää palata johonkin toiseen valuuttaan. Ihmettelee, mistä nämä ajatukset tulevat. Sitten Tämä oli viimeinen kysymys. Sitten toiseksi viimeinen kysymys, että taida olla kovinkaan hyvin tietää tilanteesta hyvin. Sanoitte, että EKP on ostanut italaisia lainoja. Ei, ei, piste. Se on ostanut hallitusten joukko velkakirjoja, yritysten joukko velkakirjoja kaikista maista perustuen sen pääoma avaimen. Tässä ei ole mitään maata suosittu. Me huomioimme koko euroalueen hintavakautta, emme yhden tai toisen EU jäsenvaltion. Sitten kysymyksenne Deutsche Bankista. Minä en kommentoi yksittäisiä rahalaitoksia, mutta euroalueella pankeilla on taakkoja, jotka ovat jääneet rahoituskriisistä ja joissain maissa ne ovat järjestämättömiä lainoja, joissain päin Euroopan unionia Nämä ovat toisen ja kolmannen tason omaisuuseriä, joiden devalvointi on erittäin tärkeää. Kummassakin tapauksessa pankkiunioni voi edetä, jos näihin vanhoihin taakkoihin puututaan ja ne ratkaistaan, enkä aio kommentoida yksittäisiä rahoituslaitoksia. Sitten ensimmäinen kysymys liittyi riskiin riskiin, joka koski tasettamme. Kyllä me olemme eh, laajentaneet tasettamme huomattavasti. Samanaikaisesti on kaiken tyyppisiä määräyksiä. Ensinnäkin on ehm, valintakriteerejä, jotka vaikuttavat siihen, että taseemme laatu on varsin hyvä. Sitten meillä on ehm, määräyksiä, mitä tulee valuuttakursseihin, äh, riskitasoon ja niin poispäin. Olemme hyvin valmistautuneita, mutta vielä eräs asia, joka on otettava huomioon. EKP, kuten äh, suurin osa, jollei kaikki keskuspankit, ainakin suurten valtioiden keskuspankit, vastuussa omaisuuseristään, ei niiden markkina-arvon pohjalta, vaan niiden ähm, kustannusten pohjalta, äh, joten muutokset eivät vaikuta, koska omaisuuseriä ei arvioida markkinahintojen pohjalta. Kiitoksia Fulvio Martusello. Buonasera Presidente. <clears throat> Ma un citt- hyvä pääjohtaja, italialainen tai eurooppalainen kansalainen, kun hän kuulee, että Italian varapääministeri sanoi, että tulevalla kaudella teemme vähän vajetta ja sitten yritämme tasoittaa sen tulevina vuosina, niin silloin hän ajattelee, että Eurooppa on se paha äitipuoli, joka ei anna oikeutta käyttää varoja kuluttaa, koska säännöt ovat niin tiukat. Voitteko te sanoa, onko tämä 1,6 prosentin katto sellainen, että se voidaan ylittää? Ja onko tässä vaiheessa hyvä, että Italia ylittää tämän katon, kun neljäs maaliskuuta lähtien korkoero on noussut 130 äh, yksiköllä ja me valmistaudumme määrälliseen elvyttämiseen. Jos tehdään lisää velkaa, niin vaarana, onko silloin vaarana, että vaarannetaan maan äh, tase? Um, Mr. Chairman, with your consent, I would... Puheenjohtaja, teidän luvallanne vastaisin italiaksi, jos sopii. Non, eh, come detto, in una conferenza... Kuten sanoin eh, viime viikon lehdistötilaisuudessa, meidän on odotettava eh, tosiseikkoja. Tosiseikkoja on budjettilain esitys ja parlamenttikeskustelu. Kummatkin ovat erittäin tärkeitä. Ja tässä vaiheessa en halua puuttua tähän kysymykseen tai keskusteluun, jota käydään yhden maan hallituksen tasolla. Viime kerralla sanoin, että nämä sanat todellakin olivat haitallisia, koska perheet ja yritykset tänä päivänä maksavat korkeampaa korkoa pankeille kuin aikaisemmin. Ja eh, todistusaineisto, joka meillä on, joka meillä on, on pankkien lainat, jotka ne ovat antaneet huhtikuusta eteenpäin. Pankit ovat korkoja nostaneet noin 20 yksiköllä, erityisesti pk-yrityksille. Kustannukset ovat nousseet huomattavasti 64 yksikköä, kun on kyse suurista yrityksistä mutta kyse ei ole pelkästään koroista, kun on kyse pankkilainoista, vaan myöskin ehdot takkuille ovat tiukentuneet, samoin sopimusehdot. Tämä on se tilanne, kun taas muissa maissa muiden maiden yritykset maksavat samanlaisia korkoja kuin aikaisemmin tai ehkä jopa alhaisempia. Sitten kun katsotaan perheitä, niin perheillä korkotaso on noussut erityisesti kulutusluotoissa. Ja perheet, jotka ottavat pieniä luottoja, siinä kulutusluottojen määr- korko on noussut noin 20 yksiköllä, kun taas asuntolainojen kohdalla prosessi on hitaampi. Prego. E Tämä tilanne riippuu huonosti harkitusta lausunnosta, jonka jälkeen sitten on tapahtunut tekoja, niinkö? Non occorre andare. Ei varmaan tätä tarvitse selittää enempää. Näin on tapahtunut Italiassa, mutta muualla Euroopassa ei ole tapahtunut näin. Numeri molto Kiitoksia, hyvin mielenkiintoisia lukuja. Seuraavaksi Luigi Morgano. Kiitoksia pääjohtaja, että olette täällä parlamentissa näissä tapaamisissa. Nämä ovat säännöllisiä tapaamisia, jotka minun mielestäni ovat erittäin hyvä tapa, jotta EKP esittelee toimintaansa sekä meille kansanedustajille että suurelle yleisölle. kun otetaan huomioon, että kummatkin instituutiot, parlamentti ja EKP ovat riippumattomia. Sitten kun otetaan huomioon teidän alustuksenne ja edeltävät kysymykset, haluaisin esittää muutaman kysymyksen, jotka saattavat olla vähän erikoisia. Näissä tapaamisessamme öö, keskustelu on sellaista, että kieli, kieli, kieli on, käyttö on sellaista, että kyseessä ovat ihmiset, jotka kuitenkin tuntevat hyvin talouspolitiikan. Mm. Ja pahimmassa kriisin vaiheessa EKP on varmistanut euroalueen jaloilla pysymisen ja eurooppalaisen hankkeen onnistumisen jotkut kansalliset johtajat ovat olleet liian kansallisia, liian vähän eurooppalaisia. Esimerkiksi kun on puhuttu eurooppalaista talletussuojasta tai syklin vastaisista toimista kriisin aikana ja kriisin jälkeen. Nyt kysymyksen. Jos katsotaan viimeisiä vuosia, niin millaisen yhteenvedon teki sitten EKPn toimista kansalaisille, jotka eivät ole EKPn neuvostossa, mutta joka päivä kuitenkin tuntevat naoissaan ne päätökset, joita on tehty. Mitä esimerkiksi sanoisitte Euroopan talouden tämänhetkisestä tilasta ja millaisia riskejä näette tulevaisuudessa? Eh, tiedän, että mainitsitte ne, mutta millaisia vaikutuksia niillä voi olla rahapolitiikkaa? Miksi sanon tämän? Eh, koska eh, myöskin Euroopan parlamentin kausi on päättymässä, niin monet kansalaiset haluavat ymmärtää, onko mahdollista saattaa aikaan kukoistavampi talous onko mahdollista saada aikaan parempi tulevaisuus Euroopalle? Kiitoksia. The, um, oh, can I respond in time? So just... Okay, I will, I will say, I will use both. No, olen käyttänyt enemmän Italiaa kuin Englantia nyt. Raapolitiikan toimilla on ollut merkittävä vaikutus euroalueen talouteen. Ja EKP arvioi, että viimeisen neljän vuoden aikana 2016-2020 tämä on lisännyt kasvua. Sanoin tämän alkupuheenvuorossakin 1,9 prosentilla ja inflaatiotakin, inflaationkin se on vaikuttanut saman verran. EKPn rahapolitiikka on ollut erittäin tärkeää silloin, kun ei ollut mitään muuta politiikkaa, jotta oltaisiin selvitty eurokriisistä 2012 eteenpäin sekä tämä määrällinen elvyttäminen että lupaus invest- uudelleen investoida erääntyvät arvopaperit, että tämä ennakoiva viestintä. Äh, tämä on äh, Euroopan keskuspankin rooli. Minä olen tietenkin äh, subjektiivinen arvioitsija. Olisi tarpeen, että tämä arvion vahvistaisi joku muukin, mutta kyllä tällaista on nähty. Kiitoksia. Brian Hayes. Kiitos sitten Brian Hayes. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Jälleen, jälleen kerran tervetuloa talousasioiden valiokunnan kokoukseen. Te vastasitte aiemmin Ferberin kysymykseen, joka liittyi kovaan Brexitiin. Mennäänpä hieman syvemmälle tähän kysymykseen. Christine Lagarde sanoi hiljattain, että mikäli sopimusta ei synny Brexitistä, tästä tulee olemaan vakavia seuraamuksia pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan, vaan myöskin eurovyöhykkeelle. Oletteko samaa mieltä? Ymmärrän hyvin, että te ette ole mukana neuvottelupöydässä. Toistaisitteko? Christine Lagarde sanoi hiljattain, että mikäli sopimusta Brexitistä ei synny, tästä tulemaan erittäin vaikeita seuraamuksia, dramaattisia seuraamuksia Yhdistön kuningaskunnalle, mutta myöskin eurovyöhykkeelle. Minä kiinnostaisi teidän arvionne tästä. Toiseksi, tiedän kyllä, että te ette ole mukana neuvottelupöydässä, ja teette yhteistyötä Euroopan Englannin keskuspankin kanssa ja työryhmässä toimitte, mutta oletteko havainneet, että on joitakin jäsenvaltioita, mukaan ottaa minun jäsenvaltioni Irlanti, johon kovan Brexitin vaikutukset kohdistuisivat aivan kohtuuttomalla tavalla. Taimin vastasitte niin silloin oli kyse myöskin korkeasta velasta ja myöskin eurovyöhykkeestä, euroalueen järjestelmästä ylipäänsä. Mikäli yksi maa kokee erittäin ikäviä seuraamuksia, kun olet maani, niin mitä muiden pitäisi tehdä, mitä eurovyökkien tai alueen pitäisi tehdä tällaisten tulosten lieventämiseksi, seuraamusten lieventämiseksi, mitä ne voitte antaisitte kansallisille viranomaisille, julkisille viranomaisille niissä jäsenvaltioissa, jotka altistuvat tälle kovalle Brexitille esimerkiksi jonkinlaisista puskureista tai velanhoidosta voisi olla kyse ehkä, vai voisiko EKPn tehtävänä on harjoittaa euroalueella rahapolitiikkaa. Euro on meidän valuuttamme. Se kuuluu euroalueen maille. Se on Irlantin valuutta yhtä lailla kuin saksalainen valuutta tai ranskalainen valuutta. On olosuhteita, joissa jotkut maat kokevat kohtuuttoman suuria seuraamuksia, kuten Brexitin yhteydessä. Oman jäsenvaltioni kansalaiset varmaan haluaisivat kuulla, mikä teidän uskoaksenne olisi oikea tapa reagoida tällaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin, joihin ne jotkut maat joutuvat kovan Brexitin vuoksi. Thank you. Um... Kiitos. Tavallaan Tämä on kysymys, joka voidaan oikeutetusti esittää, mutta hiukan varhaista on antaa kuitenkaan täysin tyydyttävää kattavaa vastausta ensinnä tästä vaikutuksesta. Kun minä aikaisemmin tässä sanoin, että vaikutus kaupan kautta ja pitkälti myös rahoituskanavien kautta ei näyttäisi huomattavalta, paitsi yksi poikkeus on. Minä puhun tässä koko euroalueesta. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksittäiset maat eivät voisi altistua huomattavallakin tavalla kovaan Brexitin tilanteessa. Irlantihan on ehkä tässä kaikkein paras esimerkki. On hyvin vaikea nähdä, miten tämä tapahtuisi, koska emme tiedä täsmällisesti, mikä tulee olemaan neuvotteluiden lopputulos. Mutta jättäisikö muu muut unionin maat maan yksin kamppailemaan tässä. Minusta se on mahdollisen varsin epätodennäköistä, kun ajatellaan sitä seikkaa, että meidän arvoihimme kuuluu myös solidaarisuus, yhteisvastuu. Ilmaisen tässä nyt puhtaasti henkilökohtaisen kannan, kun näin sanon. Mit, mistään tällaisesta ei ole keskusteltu. Vieläkin meissä tämä on epätodennäköinen tapahtuma, mutta jos nyt sitten spekuloimme tällaisilla epätodennäisyyksillä, niin tällaisen johtopäätökseen tulisin. Thank you. Kiitoksia. Brian, sinä varmaan tiedät paremmin kuin kukaan muu, että Irlantiin kohdistuisivat kohtuuttomat vaikutukset myös, mikäli unioni ei neuvottelisi vararatkaisusta Brexitin varalta. Olemme tässä tilanteessa juuri siksi, että EU tukee Irlantia ja Iranin kysymyksen ratkaiseminen on ehto sopimuksen syntymiselle. Paltan seuraavana. Ki, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Draghi. Haluaisin ajatella niin, että EKP on ihan johdossa kaikissa asioissa, mutta tuntuu siltä, että se on jäänyt taaksepäin ja, ja vähän junnaamaan, mitä tulee kestävän rahoitukseen. Euroopan parlamentti hyväksyi valiokunta-aloitteisen mietinnön asiasta. Toteamme siinä, että haluamme lakisääteisen due diligence-kehyksen, jotta voidaan että otetaan käyttöön tästä ESG-tekijät siirtymävaiheen jälkeen investoinneissa. Sijoittajiin kuuluu vakuutusyhtiöt, omaisuuden hoitajien niin edellä voitaisiin ottaa mukaan myös EKP. Voisitteko esittää? esittää kysymykseni uudestaan, koska minä en kuullut sitä kokonaan. Uh, sustainable finance. Niin, kestävästä rahoituksesta. Tietääkö EKP siitä hyvin? EKP on oma politiikassa vakuuskysymyksissä. Parlamentti on ilmaissut toiveen, että sijoittajat ottaisivat ESG-tekijät huomioon ja lainsäätöisen huolellisuuskehyksen, että varmistaa se, että lievennetään, reagoidaan näihin ESG-tekijöihin puutteisiin. Itse asiassa on mielenkiintoinen työasiakirja olemassa Eero suomakirjalta, jossa käsitellään yhtä näistä kysymyksistä, nimittäin E, eli ympäristöstä, rahapolitiikan viherryttämisestä, ja hän väittää, että eurojärjestelmä voisi tukea, tukea EUn ilmastopolitiikkaa viherryttämällä omaa rahapolitiikkaansa, ja tämä osoittaa, että tämä voitaisiin tehdä ilman, että puututaan siihen, että rahapolitiikka häirintyisi. Siis tämä ei vaikuttaisi hintavakaustoimintaan. Todellinen kysymys kuuluu, ovatko keskuspankkijohtajat valmiit ylittämään Rubikonjoen Euroopan parlamentissa. Me kovasti puollamme lakisääteistä due diligence-kehystä, jonka mukaan pitää ottaa huomioon ESG-tekijät Onko EKP valmis saamaan? Ja olisitte sitä kautta taas asioiden johdossa. Let me say that... Uh, Sallin että sanon, että kaikki mitä nyt sanoin, ei millään tavalla muuta meidän perustehtäväämme, eli hintavakauden säilyttämistä. EKP tukee yleisesti ottaen unionin talouspolitiikkaa ja tavoitteita mukana luotana artiklan kolme määräystä, että saadaan aikaan Euroopassa kestävä kehitystä aikaan, niin että päästään korkean suojan tasoon ja pystytään parantamaan ympäristön tilaa. Joten EKP tunnustaa tämän haasteen, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja sen, kuinka tärkeää on harjoittaa politiikkaa, jolla voidaan ilmastonmuutosta torjua. EKP tukee meneillään olevaa työtä eri kansainvälisillä foorumeilla. Hiljattain se liittyy rahoitusjärjestelmän viherryttämistoimiin. Siinä ovat mukana keskuspankit ja valvojat. Siellä kehitetään yhteisiä valvontaan ja vakavarauteen liittyviä käytänteitä, jotta voidaan puuttua ilmasto- ja ympäristöriskeihin. Suoka anteeksi. Kelpoisuuskriteerit sitten, kun on kyse yritysten joukkolaina kysymyksestä. Julki, yksityisen sektorin osto-ohjelman säännöt on tahallaan laadittu laveasti niin, että ei millään tavalla syrjitä toimijoita sen suhteen, miten ne toimivat, mutta mm, tässä harjoitetaan tärkeintä raportista tavoitettamme. Tässä on tämän huomioon rahoitusriski ja hallintokysymykset, mutta silloin kun on kyse käytännön toimista, joihin EKP on ryhtynyt yrityspuolen osto-ohjelmassaan. Mille koskaan on aikaisemmin ollut tilaisuutta puhua tästä edes. EKP on ostanut melkoisen suuren määrän vihreitä joukkolainoja. Itse asiassa prosenttiosuus, joka vihreillä joukkolainoilla on kokonaissalkusta, on sama kuin prosenttiosuus joka vihreällä joukkolainalla on kel- tukikelpoisten tai kyseiseen tulevien joukkolainen joukossa. Otan selville vastauksen toisen kysymykseen, mutta kyse on suuresta summasta kuitenkin. Saman aikaan EKP on ostanut EIPn joukkolainoja. Sehän on suuri ostaja, itsekin suuri vihreiden joukkolainen ostaja. Mandaattimme salimissa rajoissa. Me otamme tämän asian hyvin vakavasti. Edustaja Niedermayer seuraavana. Kiitoksia, hyvä äh, pääjohtaja. Hienoa, että olette täällä. Kiitän teitä työstänne. Äh, viittaan aiheeseen, josta puhuitte aluksi, nimittäin tiedotus ja eh, ennakoiva viestintä. Minulla on muutama kysymys, joista haluaisin kysyä. Ennakoiva viestintä erityisesti eh, ohjauskoroista eh, auttaa teitä välittämään raapoliittista viestiänne ja vaikuttamaan tuottoihin, mutta ennakoiva viestintä voi välittää rahapolitiikan viestinne ja vaikuttaa tuottokäyrän toiseen päähän, mutta sitten voidaan päätyä tilanteeseen, jossa rahapolitiikan reaktio ei ole optimaalinen ja jos keskuspankki reagoi liian myöhään, niin silloin sopeutumiskustannukset ovat korkeammat, joten miten näette näiden kahden tavoitteen tasapainon? Millaisena näette sen? Ja toinen kysymys on, millaisena näette äh, ennakoivan viestinä tulevaisuudessa? Toisaalta voidaan sanoa, että tämä on sitoutumista. Mutta jos se on sitoutumista, niin silloin äh, nousee esiin kysymys rahapolitiikan optimaalisuudesta. Jos tämä on sit sijaan ehdollista sitoutumista ja riippuu talouden äh, tulevaisuuden kehityksestä, niin sitten suurempi avoimuus ja inflaatioennusteet voisivat tuottaa aivan saman tuloksen, joten millaisena näette tämän? Our forward guidance has, uh... Ennakoiva viesti viestintämme on mielestäni palvelut meitä varsin hyvin. Ja joka kerta, kun ilmaisemme tätä ennakoivaa viestintää, niin silloin on odotus, jota voidaan muuttaa jopa tiukaksi sitoumukseksi. ottaisin, viittaisin täsmällisiin sanoihin, joita käytin, kun odotamme, odotamme korkojen pysyvän tällä tämänhetkisellä tasolla. Ja tämä perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Hetkinen haintakohtaan. kohtaan ja siihen sisältyy aika paljon option... Um, that may, may arise later on. Vaihtoehto otetaan huomioon siis mahdolliset myöhemmin syntyvät, syntyvät tilanteet. Okay. Okay. I said with this niin 2016 kesäkuussa sanomme, että odotimme korkojen pysyvän tämäksellä tasollaan ainakin kesään 2019 ja ainakin niin kauan kuin tarpeen ja joka tapauksessa niin kauan kuin välttämätöntä. Siis että varmistetaan se, että inflaatiokehitys on linjassa tämänhetkisten odotustemme kanssa, mitä tulee kestävään korjauskehitykseen. Ja tässä mielessä tavallaan ohjataan odotuksia koroista ja kun ajatellaan sitten, ja tästä riippuu tämä invaation kehitys, tämä ennakoiva viestintä, ja tässäkin kuussa sisältää kaksi osaa. Ensinnäkin tähän liittyy kalenteri, aikaan liittyvä viestintä 2019 kesän yli tai ajan. Ja tämä sitten liittyy siihen, milloin odotamme sellaisia olosuhteita, jotka saattaisivat vaatia ensimmäistä koronnostoa. Ja toinen komponentti, joka liittyy odotuksiimme. Tämä odotukset pysyvät muuttumattomana ainakin niin kauan kuin tarpeen, että varmistetaan jatkuva, kestävä inflaatio lähentyminen lähelle tätä kahden prosentin tavoitetta. Siis on monekin osia täällä, joiden pitäisi sopia näihin eri skenaarioihin ja eri tilanteisiin. Mutta sitten voi sanoa, että enempi avoimuus ja inflaatioennusteet voivat tuottaa täysin saman tuloksen, koska siinähän, siitähän avoimuudesta ja inflaatioennusteissa on kyse. Mutta olen täysin samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Jos liian kovasti sitoudutaan rahapolitiikkaan, tulevaisuuteen. Se toimi viime vuosina, eh, mutta tulevaisuudessa ei. Se voi viedä pohjaa uskottavuudelta. Eh, joten kannatan tätä, mutta olen sitä mieltä, että ennusteiden avoimuus tekisi eh, aivan saman asian. Olen nyt aivan varma, jos katsotaan ajassa taaksepäin, tämä saattaa riippua keskuspankin uskottavuudesta. Jos keskuspankin nähdään sataprosenttisen uskottavana siinä mielessä, että se riittää, että se ilmoittaa jonkun tavoitteen ja sitten ihmiset ymmärtäisivät, että tämä tavoitekohde varmasti saavutetaan sataprosenttisesti, silloin on sama asia. Ainahan tiettyä varjota tällaiseen liittyy. Thank you. Uh, Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker seuraavana. Mm, welcome. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herran Draghi. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, mitä voidaan ottaa opiksi viime vuosikymmenestä ja EKPn järjestelmän toimivuudesta. Erityisesti kysyisin, ollaanko nyt päästy optimitasolle, kun on kyse keskittämisestä ja kansallisista keskuspankeista EKP-järjestelmässä. Vaikuttaa siltä, että jälkiviisana voin sanoa, että ELA, ANFA ja PSBB ohjelmia pitäisi uudelleen tarkastella. Jotkut keskustelut, joita on käyty Target 2, voitaisiin myöskin hoitaa niin, että olisi paremmin keskitetty järjestää, mihin toimiin te halusitte ryhtyä. Tietystikin toimet edellyttäisivät muutosta. Toinen kysymykseni liittyy ESCBtä ja e sen omasta kertomusta. Siitä on ollut jo uutisakin, mutta Tuon raportin mukaan komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla saataisiin paremmin käytet, käyttöön SCBtä. Um, of the treatment of the junior tranche in bank balance sheets and Valtion velta, velkatakuudellisia joukkolainoja, siis SCBtä. Minua huolestuttaa se, että mikäli tämä junior tranche-osuus, eli hierarkiassa alempana oleva osuus myöskin pidettäisiin riskittömänä, sitä pidettäisiin riskittömänä, ja miten tämä senior tranche sitten, niin äh, miten te otatte huomioon sen, mitä tästä on puhuttu parlamentissa viime aikoina? You on, uh, <clears throat> excuse me, on your first... Ensimmäisestä kysymyksestänne on totta, että aikaisemmin viittasin äh, maksuvalmiusavun keskittämiseen hätätilanteessa. Käyttäisin mieluummin jotakin muuta terminologiaa, nimittäin väliaikainen ELA äh, avu euroalueella, koska mitä tulee tähän ELA-avustukseen, ei sillä oikeastaan ole merkitystä. Tärkeää on se, että päätöksentekoprosessi on, tapahtuu euroalueella eikä kansallisessa päätöksentekoprosessissa. Tämä terminologia johtaa mahdollisen analogian esimerkiksi, jos pohdimme sitä, miten harjoitamme rahapoliittisia operaatioitamme. Rahapoliittiset päätökset tehdään keskitetysti, mutta likviditeetin jakaminen tapahtuu sitten kansallisten keskuspankkien kautta. Myönnän kyllä, että tämä käsite on vielä altis keskustelta, sitä voidaan keskustella, mutta tässä vaiheessa en todellakaan haluaisi kommentoida riskinjakoa. Tällä hetkellä vastuu äh, maksuvalmiusavusta hätätilanteesta ja mahdollisista riskeistä, joita siihen syntyy, tapahtuu kansallisella tasolla. Mitä tulee Tämä, tämä liittyy näihin keskuspankkeihin niiden kansalliseen lainsäädäntöön. EKPn rooli on rajoittunut. Pitää varmistaa, että ELA-rahoitus ei ole ristiriidassa rahapoliittisen tavoitteidemme kanssa joten voisimme ennakoida, niin kuin aikaisemmin olen alkanut ymmärtää, että muutettaisiin vastuuta ELA-avustuksessa EKPstä kansalliselle keskuspankille, mutta kuten me tiedämme, on joukko juridisia ja myös institutionaalisia ja poliittisia esteitä, jotka pitäisi ensin pystyä voittamaan. Sitten toiseen kysymykseenne Ensinnäkin tällainen yleinen kommentti. Turvalliset, jotta saadaan aika tällainen varma, turvallinen omaisuus, se on olennaisen tärkeää. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä sille, että rahoitusjärjestelmä toimii ja pankin välitystoiminta onnistuu. Se, se voi saada monen, monenlaisia muotoja. Ensinnäkin tämä valtiovelkavakuudelliset arvopaperit, SBBS, jotta luotaisiin siis sellainen arvopaperi, joka hyötyy euroalueen monimuotoisuudesta. Ja komissio, niin kuin te sanoitte, sen toiminta on erilaista kuin se todetaan myös Euroopan kriisiratkaisuneuvostossa. Kaikki SBBS-velkat saisivat samanlaisen kohtelun Tämä kannustaisi enemmän sijoittajia osa, ostamaan näitä tuotteita, mutta tähän voisi liittyä vakavaraisuusongelmia johtuen näistä mutta huonommassa asemassa olemassa, olemista velkaosuuksista näissä arvopapereissa. Pidän kaikkia näitä yrityksiä, on tällä hetkellä, tällä hetkellä ollut vain kaksi, mutta voitaisiin miettiä muitakin ehdotuksia. Ja joitakin ehdotuksiahan oli jo ennen SBBS-arvopapereita tai ehdotusta. Tämä on todella kokeellinen ensiaskel, jossa tartutaan todellisiin perustavanlaatuisiin ongelmiin unionissamme. Meillä oli ennen hallitusten obligaatioita, ne olivat turvallisia omaisuuseriä, eivätkä ne enää ole sellaisia, niitä ei enää pidetä varmoina ja turvallisina. Nyt meidän pitää sitten löytää uusi turvallinen sijoituskohde, jolla on sama painoarvo kuin aikaisemmillakin. Emmekä ole vielä päässeet tähän pisteeseen. Thank you. Um... Uh, Jonas Fernandez Alvarez. Fernández Alvarez seuraavana. Buenas tardes, presidente. Ilma, hyvää iltapäivää, pääjohtaja. Alkupuheenvuorossanne käsittelette euroalueen taloutta, sen kasvua ja tähän liittyy joitakin epävarmuustekijöitä horisontissa ja ehkä tähän liittyvät myös erityisesti geopoliittiset riskit. Näihin geopoliittisiin riskeihin liittyy protektionismin uhka erityisesti USAsta, mutta voimme myös nähdä, että rahoituspolitiikka Fedin rahoituspolitiikalla on vaikutuksia. Kun ajatellaan suurta äh, budjettivajetta USA, sehän synnytti huomattavan kriisin viime kesänä Argentiinassa, Brasiliassa, Turkissa, nousuissa talouksissa siis. Ja tässä mielessä, koska äh, olen tässä viimeisenä kysymässä, niin sitten haluaisin kysyä teiltä näistä geopoliittisista riskeistä. Viittaan Turkkiin, Brasiliaan, Argentiinaan. Nehän voivat vaikuttaa euroalueen tilanteeseen. Samoin protektionismin riski voi vaikuttaa tai se, että USA alkaa supistaa rahapolitiikkaansa enemmän kuin on odotettu, jotta, koska, on näitä, koska USA on huomattava alijäämä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Katsotaanpa luetteloa moisista riskeistä. Ensimmäinen riski on se, että nousevilla markkinoilla Joissakin maissa on riskejä. Mainitsitte Turkin ja Argentiinan. Jälleen kerran, kun tarkastan aggregaattitasoa, riskit eivät vaikuta olennaiselta kasvuennusteen suhteen euroalueella. Tiellä saattaa olla yksittäisiä laitoksia, rahalaitoksia, jotka ovat altistuneet luottoriskille näissä maissa. Mutta suurelta osin se, mitä on havaittu, on, että Tartunta tietenkin voi muuttua ongelmaksi, mutta tartunta näistä parista maasta muihin maihin noudattaa aina samaa rataa maat, joihin riski kohdistuvat myöskin maita, joilla on heikko perustilanne, suuri vaihtotaseen alijäämä, korkea vaje, korkea inflaatio, ainakin joissakin maissa. Ja olemme havainneet, että tällainen tartunta leviää vain hyvin rajoitetusti muihin nousevan talouden maihin, joten kaiken kaikkiaan tämä ei ole mitenkään olennainen riski aggregaattitasolla euroaluetta silmällä pitäen. Toiseen johtopäätökseen tullaan kuitenkin, kun on kyse protektionismista tai protektionismin uhasta – Siinä yhteydessä meidän täytyy ottaa huomioon se, että lopullinen arvio on mahdollinen vasta sitten, kun tiedetään, missä määrin protektionismi sitten eskaloituu, mihin poliittisiin toimiin ryhdytään tulevina kuukausina. Tämä liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin luottamus. Protektionistiset toimet ovat hyvin monimutkaisia. Hyvin va- vaikea on ymmärtää, mikä vaikutus niillä on BKT eri puolilla maailmaa. Yleensä vaikutukset ovat kielteisiä. Kaikki arvioivat osoittavat tämän. Tällä hetkellä on nähty, että protektionistisia, protektionistisia toimia on otettu käyttöön, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat mitä tämä nyt on ilmoitettu joistakin uusista toimista, joita ei vielä pistetty täytäntöön. Täytyy katsoa, miten muut maat sitten reagoivat näihin toimiin. Tällä kaikella on tai on ehkä ollutkin jo vaikutusta luottoon kasvun osalta. Kuinka luottava siellä on sen suhteen, että kasvua syntyy. Toinen luotto, joka täytyy ottaa huomioon, on se, että arvoketjut tänä päivänä ovat paljon monimutkaisempia kuin mitä ne olivat joitakin vuosia sitten. Nämä protektionistiset toimet vaikuttavat aivan eri tavalla riippuen siitä, minkälaisesta arvoketjusta on kyse maailmallisesti katsottuna. Nämä vaikutukset ovat erittäin merkittäviä ja potentiaalisesti hyvin vaarallisia vaikutuksia. Joten tällä hetkellä emme tiedä, miten paljon tänään tulee vaikuttamaan. Tiedän, että vaikutukset tulevat olemaan suuren luokan vaikutuksia ja meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme valmistautua niihin, varautua niihin. Se, mitä nyt ollaan, mitä on ilmoitettu ja mitä on pistetty täytäntöön ja mitä mahdollisesti tulevaisuudessa vielä tulee, niin täällä tulee olemaan merkittävät vaikutukset. Esimerkiksi omaisuuserien arvon nopeat muutokset, joita koittuu rahapolitiikan muutoksista jollakin muilla lainkäyttöalueilla. Tällaisia me seuraamme huolella. Pankit kaiken kaikkiaan tänä päivänä vaikuttavat olevan hyvin varautuneita siihen, että korot nousevat nopeasti sikäli, että mallinnukset ja simulaatiot, joita pankit ovat tehneet ja me olemme tehneet, osoittavat, että kun korot nousevat, nettokorkomarginaalit myöskin kasvavat. Ja siksi pankit ovat hyvin pitkälti katsottuna paremmassa tilanteessa kuin aiemmin. Tietystikin täytyy katsoa, minkälaisia omaisuuseriä pankilla on salkussaan. Mutta en nyt ryhdy tekemään mitään johtopäätöksiä tässä vaiheessa, koska mallinnukset, joihin johtopäätökset perustuvat, ovat mallinnuksia, jotka on suunniteltu sen jälkeen, kun Korot ovat olleet erittäin matalalla hyvin pitkän aikaa jo. Oletusarvona on, että muutokset tai talletuskorkoon tulevat olemaan pienemmän luokan muutoksia ja hitaampia. Ne tapahtuvat hitaammin kuin lainain korkoin kehitys. Marias. Edustan Otis Marias seuraavana. Mr. Draghi, I'm going to speak in Greek. Herra Draghi tulee puhumaan Kreikkaa. Muutama päivä sitten luimme lehdestä ekonomistin tutkimuksesta EKPstä ja aiheena oli finanssipoliittisten kerrannaisvaikutusten oppiminen Euroopan finanssikriisissä. Ja tässä tutkimuksessa sanotaan, että e, euroryhmän ja troikan e, päätös e, pitää yllä hyvin tiukkaa finanssipolitiikkaa ja alentaa julkisia menoja ohjelmamaissa. Niissä oli, sillä oli hyvin kielteiset vaikutukset, koska finanssipoliittiset kerrannaisvaikutukset laskettiin väärin, niin tämä tarkoitti sitä, että nämä maat ajautuivat lamaan ja siellä oli satoja tuhansia ihmisiä, jotka menettivät työpaikkansa, eläkkeensä ja niin poispäin. Eli jos jopa EKPn taloustietoilijat hyväksyvät sen, että tapahtui virhe, että kerrannaisvaikutukset laskettiin väärin. Äh, virhe, jonka myös IMF on todennut vuodesta 2015 lähtien. Ja kun kerran EKP hyvin aktiivisesti osallistui näihin äh, pelastusohjelmiin ja niiden valvontaan, ja koska me olemme täällä, ja minä olen teiltä usean otteeseen esittänyt tämän kysymyksen, olen kysynyt, oletteko arvioineet tämän oikein? Onko oikein vaatia meitä alentamaan menoja, koska se lisää taantumaa maassamme? Tämä on julkista tietoa ja me olemme nähneet kielteiset vaikutukset. Oletteko te EKP valmiita korvaamaan Kreikalle tämän talouden voimakkaan romahduksen, koska kuten tiedätte, Kreikan kansa on köyhtynyt huomattavasti ja Kreikan talous on romahdutettu. Thank you. The, um... Kiitos. vain eräs asia. Tämä mm, tutkimus, jota äh, johon te viittaatte, se ei ole EKPn virallinen näkemys. Se on EKPn tutkimusasiakirja, joka on äh, julkaistu äh, tutkimuksen laatioiden vastuulla. Se lukeekin siinä. Mutta EKP aikoo tehdä arvion ohjelmien vaikutuksesta Kreikassa ja muissa maissa. Mutta pitäkää mielestä, että suurin panos euroalueelle, jonka EKP on tehnyt, on hintavakauden varmistaminen. Ja päätän puheenvuoroni tähän ja palaan tähän, kun meillä on oma arviomme ohjelmista. En aio nyt johtopäätöksiä perustaa tutkimukseen. Vaikka jotkut päätelmät, joita siinä on siitä, että kerrannaisvaikutukset ovat erilaisia pitkissä lamakausissa ja niin poispäin, ne eivät ole mitenkään ainutlaatuisia. Puheenjohtaja, haluan esittää lisää kysymyksen. Milloin te tulette EKPssä arvioimaan eri tietoja ja ottamaan huomioon tämän taloustieteilijöiden tekemän tutkimuksen. Silloin, kun te huomaatte kyllä, mitä virheitä Troikka on tehnyt, olettaisin nyt, että te aiotte EKPssä tutustua näihin tietoihin ja Kreikan tilanteeseen ja siihen kaikkeen vahinkoon, jota kaikista tästä on koitunut Kreikalle. Oletan ainakin niin. Thank you. Thank you. As I have some more seconds. Minulla on vielä hieman aikaa. Minä ymmärrän kyllä, että te olette vaikeassa asemassa. Minä ymmärrän sen kyllä hyvin, että olette tässä puun ja kuoren välissä. Ymmärrän kyllä, että Euroopan keskuspankki on hieman hankalassa tilanteessa, sen on vaikea vastata. Mutta haluaisin puhua esimerkiksi Kreikan eläkkeestä. Te olette mukana Troikan toiminnassa. Itse vierailette Kreikassa syyskuussa. Nyt on osoittautunut, että ei ole tarpeellista leikata eläkkeitä Kreikassa. Se on tarpeetonta. Sosiaaliryhmällä on kuusi minuuttia puheaikaa. Vielä lopuksi puheenjohtaja. Vielä eräs kysymys. Aitto kuitenkin pitää kiinni siitä, että Kreikassa eläkkeitä täytyy leikata, vaikka se ei ole tarpeellista. On osoitettu, että ei ole mitään tarvetta leikata eläkkeitä, kun otetaan Kreikan nykyinen taloudellinen tilanne huomioon. Aitteko siitä leikata niitä? The ECB... EKP, kun se arvioi osallistumistaan ohjelmiin, joita järjestettiin vähän aikaa sitten, niin EKP on valinnut itselleen toisenlaisen tilan. Erityisesti vakavaraisuus ja rahoitustekijät taloudessa. Eli EKP ei tule enää sanomaan mitään eläkkeistä, rakenneuudistuksista, yksityistämisestä, monista asioista – joissa EKP junioripartnerina on viime vuosina jotain sanonut? Let me tell you something as anteeksi, että työryhmän puheenjohtajan totesin, että yksi prosenttia eläkkeeseen liittyviä toimia ja yksi prosenttia verotukseen liittyviä toimia on ilmoitettu IMFn vaatimuksina Kyse ei Euroopan unionin vaatimuksista, emmekä ole kovinkaan tyytyväisiä näihin vaatimuksiin. Joten teidän kannattaa kysyä joltakin toiselta taholta tämä sama kysymys. No, Kaksi mikrofonia päällekkäin. Tästä ei nyt keskustella. Puheenjohtaja pyytää edustaja Marjasta Vaikinevaan. Täällä huudellaan. Teidän ei kannata puhua sen, kun teillä ei ole puheenvuoroa. Edustaja Wolf sitten menettelyisemän puhujalistaa. Kiitoksia puheenjohtaja herra Draghi. Arvostan, että käytätte aikaanne ja selitätte EKPn kannoista. Bretton Woodsin jälkeinen rahoitusjärjestelmä kamppailee, sanoisin, tämänhetkisessä rahoituskriisin jälkeisessä tilanteessa. 70-luvun pankkikriisi, öljykriisi eh, ja muut kriisit, jotka joita tulee, lyhenevät ajallisesti. Tietysti euro luotiin Bretton Woods tilanteen jälkeisessä tilanteessa ja haluttiin puolustautua dollaria vastaan, kun USA vetäytyi pois kultakannasta aikanaan. Kun meillä nyt on tällaisia kriisejä, meillä on tässä kolme lukua niin kun lopetetaan, viennetään EKPn taseita tässä on velka, valtioiden velka on negatiivisella sitten globaalit taseet, joihin vaikuttaa myös matala talouden kasvu. Kaksi kysymystä. Onko EKP laskenut, miten obligaatiot ja osakkeet vaikuttavat, mihin johtopäätöksiin voitte tulla, kun ajatellaan hinnan muodostusta niissä ja kun otetaan huomioon se, että meillä on mahdollinen kriisi taas tulossa. Mitä aseita on käytettävissä EKPlla, kun ajatellaan, että suurin osa ammuksista on käytetty jo viime vuosikymmenen aikana? Kiitos. Thank you. Kiitos. Me olemme tehneet simulaatioita mahdollisista vaikutuksista, jos nopeasti hi- hinnat muuttuisivat omaisuuserissä. Ja viittasin tähän jo hiukan aikaisemmin. Tämän, tällä hetkellä pankit ovat huomattavasti vahvempia. Minä ja tavallaan siis ne voivat kestää jonkin verran näistä vaikutuksista, mutta varoittaisin liiallisesta optimismista, joka liittyy malleihin, kun on arvioitu, että ne perustuvat pitkään matalan korkojen ajanjaksoon, koska näiden mallien parametrit voivat ehkä, kär, tai niihin voi vaikuttaa nämä, nämä viimeis vuosikymmenen tilanne, mutta Tällainen rajallinen luottamus ei välttämättä uloutuu varjopankkisektorille, missä meidän näkyvyytemme on vähäisempää. Ja myös toimielimet, jotka ovat sekä suuria, monimutkaisia toisinsa liittyneitä, ne ovat saaneet suuren merkityksen ja itse asiassa ne hoitavat pankin kaltaista toimintaa paljon enemmän tällä hetkellä kuin aikaisemmin oli tilanne. EKP tulee jatkamaan toimintaansa. Me seuraamme Um, the ECB itself. EKP EKPllä on välineet, joilla se pyrkii hintavakauteen ja sillä on tarvittavat välineet käytössään. Ei puutu kyllä välineitä tällä hetkellä. Kiitos. Very much. I would like to thank... Kiitoksia paljon. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja pääjohtajan Dragia erittäin rikkaista ja iloisesta ja mielenkiintoisesta näkemysten vaihdosta rahapoliittisesta vuoropuhelusta. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asiaan. Esimerkiksi ja puheenjohtajan nuijan ottaa haltuunsa Brian Hayes tässä yhteydessä. That's the first time. Thanks for your remarks. Thank you. Colleagues, so colleagues, thank you very much. Hyvät kollegat, kiitos paljon. Voimme nyt siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisestä. Esittelijämme on Ann Sander kansanpuolueesta. Ole hyvä, Ann. Merci, euh, merci, monsieur le président. Kiitos, kiitos puheenjohtaja arvon kollegat. PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. 90 prosenttia yrityksistä Euroopassa on. pk yrityksiä ovat erittäin tärkeitä, kun kehitämme Eurooppaa. Ne luovat hyvin paljon työpaikkoja ja työttömyyskriisi on jatkuvasti meneillään. Lisäksi kyse on tulevaisuuden aloista, kuten bioteknologisesta, digitaalisesta alasta, terveydenhoidosta, ja myöskin tiedotus- ja viestintäpolitiikasta ovat tärkeitä aloja. PK-yritykset ovat tänään päivänä erittäin tärkeässä asemassa ja auttavat meitä selviytymään tulevaisuudesta. Yhteislainsäätäjänä meidän tehtävämme on paremmin ottaa huomioon erityispiirteet ja tarpeet, joita näillä yrityksillä on, ja suojata tässä periaatetta, että täytyy oikeasuhtaisesti toimia useammin. Vuoden 2008 kriisin jälkeen on hyvin paljon otettu säännöksiä käyttöön rahoitusalalla. Ne ovat merkittävällä tavalla parantaneet kriisin sietokykyä ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Tilanne on nyt varmella pohjalla, mutta siitä huolimatta joskus säännökset ovat erittäin tiukkoja, eivätkä ne salli sitä, että voitaisiin rahoittaa taloutta sellaisella tavalla kuin pitäisi sitä rahoittaa. Tänä päivänä PK-yritykset ja startup-yritykset ja myöskin Keskisuuret yritykset ovat vaikeuksissa, niiden on vaikea saada rahoitusta. Ne ovat hyvin erilaisia profiililtaan. Usein rahoituksen tarvekin on hyvin monenkirjavaa. Unionin puitteissa, kun on kyse pääomamarkkinoista, komission pitäisi ehdottaa tiettyjä aloitteita, joilla voitaisiin monipuolistaa rahoituslähteitä, joita yrityksillä on käytettävissä, mutta myöskin pitäisi tarjota soveliaampaa rahoitusta pk-yrityksille. Lainsäädäntöehdotus, joka liittyy pk-yritysten kasvumarkkinoihin, jonka puolesta teemme työtä, tarjoaa loistavan tilaisuuden muuttaa rahoitusalan sääntöjä tai rahoituksen liittyviä säännöksiä Viime vuosina hyvin paljon säännöksiä on annettu. Tämä MIFID-paketti, MIFID 2, joka hyväksyttiin 2018, kun se otettiin käyttöön, tämä mahdollisti sen, että luotiin pk-yrityksille oma fooruminsa, oma alustansa, eli pk-yritysten kasvu, markkinat. Kyse on hallinnollisista ja sääntelyyn liittyvistä aloitteista, joilla pyritään edistämään pk-yritysten luotonsaantia Kyse on myöskin prospektus- asetuksesta ja toisaalta kyse on säännöksestä, joka liittyy epäkelpoihin kaupallisiin käytänteisiin markkinoille. Meillä on tilaisuus, jota ei pidä hukata. Meidän pitäisi saada helpotuksia Tämä helpotukset on ehdotettu pk-yrityksille, mennä oikeaan suuntaan, mutta niin pitäisi mennä pidemmälle. Ja tässä valossa olen ehdottanut joitakin tarkistuksia tekstiin. Mitä tulee mietintöluonnokseen, josta keskustelemme tänään? Olen toivonut parantaa voivani parantaa tekstiä niin, että enemmän painetaan yrityksiä ja niiden mahdollisuutta toimia kasvumarkkinoilla. Haluan muuttaa jotenkin kynnyksiä sen osalta, miten määritellään PK-yritys sekä MIFID asetuksen yhteydessä että peruseste koskevan asetuksen yhteydessä. Lisäksi olen halunnut helpottaa hallinnollista taakkaa, jotka liittyvät markkinoiden väärinkäyttöasetukseen. Esimerkiksi henkilön luettelo, jotka ovat johtotehtävissä, ja myöskin tiedonantovelvollisuus, jonkun julkisen luottamuksesta tiedosta olen pyrkinyt helpottamaan tätä säännöksiä. Lisäksi olen ehdottanut, että yksityissijoitukset jätettäisiin laskelmien ulkopuolelle, silloin kun on kyse pk-yritysten kasvumarkkinoista. Yksityiset investoinnit eivät edellytä tällaista tiedon luovuttamista. Kaiken kaikkien katson, että komissio pitäisi antaa tehtäväksi pohtia näitä helpotuksia, kevennyksiä pk ja kuinka esimerkiksi investoijien asema – MIFID ja MIFIR-säännökset muutettaisiin niin, että otettaisiin paremmin huomioon pk-yritykset. Ajatuksena on, ja myöskin vakavaraisuussäännöksiin kohdan pitäisi ottaa pk-yritykset huomioon. Tarkoituksena on, että pk-yritys on siis helpompi saada luottoja ja samalla voitaisiin yksinkertaista sääntöä. Tässä se, mitä minä ehdotan mietinnössäni. Puheenjohtaja, aivan erityisesti haluaisin todeta, että olen jo nyt erittäin iloinen jo kuullessani, että on, on tullut kollegoiden suunnalta jo ehdotuksia ja näkemyksiä tähän asiaan. Tämä minua ilahduttaa kovasti. Kiitos An tästä esittelystä. Alustavia kommentteja nyt varjoesittäjältä. Onko tai joku paikalla? Rova Beres. Thank you. Our shadow is uh, Nina Gills, but unfortunately she will not be. Kiitoksia. Varjoestelemme on Nina Gill. Hän ei ole kyllä ole itse paikalla, siksi puhun hänen puolestaan, hänen pyynnöstään ja luonnollisesti koska hän tulee kes- West Midlandsin alueelta, missä pk on valtava merkitys. Häntä kovasti kiinnostaa tämä kysymys ja on hyvin tietoinen myös siitä, miten pk-yrityksiä voidaan rahoittaa ja miten se on yksi mm, tärkeimmistä kysymyksistä. Kuitenkin hän uskoo, että tämä aloite pyrkii lisäämään markkinaperusteista rahoitusta. Se on todella tervetullutta sillä edellytyksellä, että joitakin turvatakeita otetaan käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että löytetään oikea tasapaino toisaalta sen välillä, että vähennetään äh, liiallista byrokratiaa, lisätään äh, rahoituksen saataja pk ja toisaalta varmistetaan riittävät investointisuoja Tämä tasapaino pitää siis pystyä löytämään tästä syystä. kun yletään puhutaan taseista tai markkinarahoituksesta, niin hän varjostelema on ehdottanut, että hän tarkastelee huolellisesti näitä kysymyksiä ja luonnollisesti olisi kiinnostavaa saada arviointia asiasta komissiolta sen suhteen, miten esittelijän ehdotus vaikuttaisi, erityisesti kun ajatellaan kynnystä, miten määritellään pk ja miten se vaikuttaa eri jäsenvaltioissa senkin takia, että kun kyse on pk-yrityksen koosta, niin meillä on aina sama keskustelu käynnissä. PK-yrityksiä ei välttämättä ole hyvin määritelty niin, että sama koko koskee kaikkia. Ja jos olisi EU-lainsäädäntö, olisi eikä tätä kautta löydettäisiin oikea tasapaino. Sitten mitä tulee vielä tähän ehdotukseen ja markkinaväärinkäytös lainsäädäntöön ja e- esiteen lainsäädäntöön, niin on Gillon sitä mieltä, että tämä voisi olla myönteistä vaikutukseltaan, kunhan sekään ei vaikuta sijoittaja, sijoittajasuojaan. Hän olisi myös tyytyväinen, jos saataisiin arviointi asiasta komissiolta koskien esitän tekemiä ehdotuksia, joilla muutettaisiin kolme vuotta kahdeksi vuodeksi tämä kausi, jonka aikana pk-yritykset voivat eh, käyttää hyväkseen pk-kasvumarkkinoita. Tämän lisäksi, kuten tavallista, hän mielellään haluaa tietenkin jatkaa keskustelua esittelevän muiden varjostelijoiden kanssa. For that on behalf... Kiitoksia oikein paljon, Pervanche. Sitten ECR, Kay Swinburne ei kai tänään voi olla täällä, tällä ei seurasta ketään muuta. Jos hän tulee lopussa, niin voimme palata asiaan. Sitten Alden puolesta. Ei ole ketään täällä Alden puolesta. Selvä. Sitten vihreistä. Philippe Lambert ei. Ja Guesta. Well, indeed, indeed, indeed. Uh, I... Todellakin. Voimme kaikki tehdä omat johtopäätöksemme. Ja sitten EFDD. Ei. No niin, onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Mm kun tämä on se tilanne, niin voin pyytää, että vastaat keskusteluun tässä vaiheessa, jos muita kollegoita ei ole, jotka haluavat puheenvuoron tässä vaiheessa. On déduit, monsieur le président, que... Tästä sellaisen, sellaisen johtopäätöksen puheenjohtaja, että tämä teksti... Pyydän anteeksi. Tämä nyt osoitan äh, kokemattomuuteni. Kiitoksia tästä. Haluaisiko komissio vastata joihinkin kysymyksiin, jotka nousivat esiin keskustelussa? Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin komissio haluaisi kiittää esittelijä Eh, siitä, että hän on tehnyt työtä tämän erittäin tärkeän eh, aiheen parissa eh, ja että tämä hanke saadaan päätökseen. Haluaisin kiittää esittelijää tästä. Toinen asia on se, että me toivotan tervetulleeksi jotka joistakin tarkustuksista, jotka esittelijä on laatinut. Olemme tarkastelleet niitä ja olemme sitä mieltä, että jotkut tarkistukset voivat parantaa komission tekemää ehdotusta, vaikka tämä nyt onkin vasta eh, aivan varhainen analyysimme vaihe. Olemme pahoillamme, tulimme hiukan myöhässä, joten eh, eh, Olisimme iloisia, jos meitä muistutettaisiin niistä kysymyksistä, jotka esittelijä esitti, koska emme olleet täällä aivan alussa, mutta mielellämme vastaamme kysymyksiin. No, one else is going to take the floor this no kuka muu ei sitten halua puheenvuoroa, Anne. Mutta ennen kuin pyydän, että N vastaa, niin minun on sanottava, että tarkistusten jätön määräaika on 9. lokakuuta tarkistusten tarkastelu 19. lokakuuta ja äänestys Ekonissa 3. marraskuuta. Joulukuuta, pahoillani joulukuuta. N. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tulen siihen johtopäätöksen, että tämä teksti on aika konsensusta herättävä, koska muut poliittiset ryhmät eivät ole reagoineet paitsi SD-ryhmä Kiinnitin huomiota tarkkaan siihen, mitä Rova Beres sanoi. On joitakin kysymyksiä, joita tullaan esittämään komissiolle, ja me ja ainakin, mikä ymmärsin oikein, SD-ryhmä pyytää, että komissio uudelleen joitakin ehdotuksia ja erityisesti niitä ehdotuksia, jotka liittyvät kynnyksiin, jotta Tätä kautta useampi PK-yritys voi hyötyä kasvumarkkinoista. Kukaan ei epäile sitä, että varmaankin, ainakin näin toivon, että meillä tulee olemaan tilaisuus keskustella syvällisemmin tästä vaarioestelöiden kanssa. Ainakin toivon näin ja odotan jo mielenkiinnolla yhteistä työtämme. Kiitos. Thank you, Anne, for that. I think... Kiitos, Anne. Yeah, we, Kiitos, Anne. Varmaan tulee ottamaan vastaan hyvin suuren määrän tarkistuksia. On tärkeää tietysti, tietystikin myöskin sanoa, että saattaa hyvinkin olla, että jotkut katsovat sinun tekstisi niin loistava, että tarkistuksia ei tule. Aikataulun seuraava Kuten sanoin, Ekon valiokunta äänestää 3. joulukuuta. Käsittääkseni pidetään 15 minuutin tauko, silloin kun odottelemme kohdan kuusi esittelijää. Kyseessä on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen, joten pienen pieni tauko, 15 minuuttia sitten jatketaan. So, colleagues, welcome back. Hyvät kollegat, tervetuloa takaisin. Nyt käsittelemme kohtaa kuusi esityslistalla. Kyse on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä. Äänestämme tästä samaisesta asiasta vielä tänään heti kohdan seitsemän jälkeen. 120 tarkistusta nähdäkseni tehtiin tähän lausuntoon. 36 on itse esittelijän käsiala. Puheenvuoron saa pidemmittä puhetta esittelijä Barbara Kappel. Hän on itävaltalainen kollegamme, joka nyt kertoo meille, missä mennään asian suhteen. Barbara, ole hyvä. thank you very much. Kiitos oikein paljon eh, tästä alustuksesta ja halusin heti aluksi eh, kiittää varjoesittelijöitä eh, meidän piti tehdä hyvin paljon työtä hyvin lyhyessä ajassa. Tämä oli varsin kunnianhimoinen tehtävä, jonka sihteeristöltä saimme, nimittäin äh, lausuntoluonnos piti laatia kolmas syyskuuta ja tänään on 24. syyskuuta ja meidän pitäisi tänään äänestää tästä lausunnosta Eli oli kyllä todella paljon työtä tehtävänä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja tiimejä. Ilman työntekijöitämme tämä olisi mahdollista. Minä olin varjoesittelijä myös Itressä lausunnon suhteen tämä muovilausunto. Sitä äänestettiin tänään ja tämä päättyi hyvin myönteisesti. Suuri enemmistö äänesti lausunnon puolesta. Itävallassa puhutaan hyvin paljon muovin vähentämisestä tiedotusvälineissä. Näin varmaan on myös muissa Euroopan maissa. Komissiohan ehdotti, että kymmenen erilaista kertakäyttömuovituotetta pitäisi kieltää. Me sanoimme kokouksissamme ja varjokokousten varjoesittelyiden kokouksissa, epävirallisissa kokouksissa, että haluamme erityisesti valvoa suhteellisuusperiaatteen noudattamista, kun tiedämme, että suuri osa näistä 50 000 tuotantolaitoksesta, jotka toimivat muovialalle, ovat keskiä suuria pieniä yrityksiä, niin meidän täytyy antaa näille yrityksille mahdollisuus sopeutua uusiin sääntöihin ja biohajoavat tuotteet on merkittävä. Meidän on annettava näille PK-yrityksille mahdollisuus sopeutua uusiin sääntöihin ja sitten meidän on annettava enemmän määrärahoja tutkimukseen ja kehitykseen niin, että nämä PK-yritykset voivat kehittää liiketoimintamalleja tällä hyvin innovatiivisella alalla ja luoda tuotteita, jotka lisäävät niiden kilpailukykyä. Samanaikaisesti meidän on lisättävä tietoisuutta kansalaisten parissa siitä, että kierrätys ja e, jätteen hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Meidän on vahvistettava kiertotalousperiaatetta. EUn jäsenvaltioissa ja meidän on myös vahvistettava sitä maailmanlaajuisesti, sillä me tiedämme, että 80 prosenttia muovi e, jätteestä rannoilla ja merissä ei tule Euroopan maista, vaan kehittyvistä maista ja myös Yhdysvallat on yksi suurimmista saastuttajista. Meidän täytyy globaalisti toimia ja aina noudattaa suhteellisuusperiaatetta Euroopan kannalta. Meidän on varmistettava, että me menetä yrityksiä samanaikaisesti, eh, riittävästi tiedotamme eh, kuluttajille ja lisäämme tietoisuutta siitä, että jätettä olisi vältettävä. Kiitoksia paljon esittelijän lausumasta. Nyt sitten varjoesittelijät ensimmäisenä kansanpuolen nimessä Roman Toms. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Rova Kappelia hänen työstään. Työmme olikin todella tehokasta. Meillä oli varsin vähän aikaa, silti pystyimme sopimaan lähes kaikista tärkeimmistä kysymyksistä, jotka olivat vielä auki. Haluaisin kiittää myös kollegojani Aldesta ja ECR-ryhmästä, koska he tekivät paulisti yhteistyötä. Direktiivi, joka liittyy siihen, miten minä vähentää muovien vaikutusta. Tämä on myönteistä ajatellen tulevaisuuttamme ja ympäristöä. Minä toivoisinkin, että myös Euroopan parlamentti tunnustaisi, että tämä on erinomainen tilaisuus teollisuudelle. Tämä joskus unohtuu. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat talouksiemme selkäranka. Nämä yritykset pystyvät kaikkein nopeimmin sopeutumaan uusiin markkinaolosuhteisiin. Minä toivon, että tämä direktiivi ei vain rajoita niiden työtä, vaan antaa niille ohjeistusta suunnasta, johon niiden pitäisi kehittyä. Tähän pitäisi hyödyttää niin yrityksiä kuin meitäkin, niin kuin, ja niin kuin Barbara mainitsi, koulutus, tiedottaminen on todella tärkeää, ja tässä meillä on vielä puutteita. Me emme käytä tarpeeksi eh, tietoisuuden lisäämistoimenpiteitä, erityisesti ymmärtäen se, että tämä ongelmahan ei rajoitu EU-hun. Me tarvitsemme globaalin lähestymistavan. Muovijäteongelmat eivät rajoitu yhden maan rajoihin. Meidän pitäisi pystyä käyttämään, kertakä, pitäisi vähentää kertakäyttöisiä muovituotteita kaikkialla, milloin niillä ei olisi välttämättä merkitystä. Vain tätä kautta voimme pakottaa tuot valmistajat pikkuhiljaa luopumaan näiden mm, esineiden valmistamisesta. Samalla tietysti täytyy tarjota heille koulutusta ja auttaa kehittämään uusia parempia tuotteita. Kiitos. Kiitos Romana tästä puheenvuorosta. SNDstä ei ole ketään paikalla, ainakaan varjoesittelijää, joten ECRn nimissä edustaja Lykke. Vielen dank. Äh. Kiitoksia paljon Brian. Kiitos myös Rova Kappelille, lausunnon laatijalle. Hänen lausunnostaan Ekon valiokunnassakin tämä on tärkeä aihe. Voin vahvistaa sen, mitä kollega jo sanoi olen tehnyt erilaista ja teokasta yhteistyötä lausunnonlaatijan kanssa. Kiitoksia varsinkin kansanpuolon ja Alden edustajien ja etenkin Rova Kappelille hyvästä yhteistyöstä. Minusta on mielenkiintoista suoraan sanottuna, että näin tärkeä ympäristöaihe on aihe, johon oikeasta on saanut esittelijän tehtävän Tämä osoittaa, että oikeistollekin ympäristön on tärkeä asia, sydämen asia. Niin ryhmän lisäksi, jotka mainitsin, muutenkin olemme saaneet hyviä ratkaisuja aikaan. Niin, että saamme ratkaisun aikaan ilman, että liiallista taakkaa syntyy yrityksille, jotka käyttävät tai valmistavat tuotteita. Minulla on erityisen tärkeää varmistaa se, että kilpailun vääristymiä ei synny, kun on kyse kotimaisesta, eli EUn tuotannosta ja EUn yrityksistä ja niiden niistä yrityksistä jotka EUn ulkopuolelta käsin ja sitten tuovat tavaroitaan EUhun. Vääristymiä ei saa syntyä. Meidän täytyy nyt tarkastella sen kehittymistä. Jotkut komission ehdotuksista ovat nähdäkseni sellaisia, että niissä ei tätä puolta ole riittävästi otettu huomioon, mutta olemme oikaisseet tätä ja lausunnossa, lausunnon äänestysohjelma on tänään illalla vielä edessä. Yritetään tärkeä lainsäädäntöaloite. Luultavasti mielin ja suurin odotuksen menemme tässä asiassa eteenpäin äänestyksen myötä. Thank you very much indeed, Bernard. Kiitoksia Bernard tästä. Nyt sen pelkialainen kollegamme Alden nimessä. Rova Wernick. Dear colleagues, dear Mrs. Kappel. Hyvät kollegat, esittelijä haluaisin kiittää kaikesta työstä, mikä on johtanut näihin kompromissiin neteistä, jotka olivat mukana, ovat toimineet todella tehokkaasti rakentavassa hengessä. Siksi voinkin todeta että me voimme täysin tukea tätä Muovin määrä ympäristössämme on kasvava ongelma. Sillä on kielteisiä vaikutuksia ihmisiin, luontoon, eläimistöön ja tämä on tullut yhä selvemmäksi. Mutta haluan puhua aivan suoraan ratkaisuongelmaan. Ei kuulu vain tuottajille. Pääasiassa kulut kuluttajia, kuluttajien täytyy muuttaa omaa ajatteluaan. Tässä mielessä voin todeta, että olen kilometrin pukeutunut tätä tilausta varten, koska tämä puku, jota pidän tänään, se on tehty kierrätystä moimateriaalista ja 30 prosenttia näistä pulloista, joista me tehtiin, on meristä. Hyvät naiset herrat, kollegat, nyt aloittaa työ kohti kiertotalous tulevaisuuden eteen. Kiitos. Onnittelut, tehän olette todellinen roolimalli meille pukeutumisenne ansiosta. Kiitoksia. McCarthy sitten Kuen nimissä, vai onko täällä Kuesta joku, joka haluaa puhua? No sitten meidän tuli puhe, ilman puhelistaa. Edustaja Ferber on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen nähdessäni teidät tässä uudessa tehtävässä. Minulla on yksi kysymys, koska tein muutamia tarkistuksia. Onhan myös muovin kaltaisia tuotteita, jotka ö, ö, ovat hajoavia, esimerkiksi kasvi, ö, tärkkelyksestä tehtyä muovia, joka 3-6 kuukauden sisällä hajoaa eikä aiheuta ympäristöhaittoja. Se voi jopa laittaa kompostiin. Ja minä pyytin, pyysin, että sille annettaisiin poikkeus. Ja nyt olen hiukan yllättynyt, että esittelijä näitä poikkeuksia ottanut huomioon. Olisin iloinen, jos minulle kerrottaisiin, mikä tässä on taustalla, koska jos oikein ymmärsin hänen selityksensä, niin kyse on siitä, että sellainen muovi, joka ei hajoa luonnossa polypropeliin, propeleeni tai etyleeni kiellettäisiin tai sen käyttöä rajoitettaisiin, kun taas muut muovin kaltaiset aineet olisivat nykyisessä määritelmässä mukana, eikä se mielestäni ole hyödyllistä, koska ne ovat innovatiivisia tuotteita ja meillä on paljon pk-yrityksiä Euroopassa, jotka kasvistärkkelys pohjalta tekevät vaihtoehtoisia tuotteita. Olisi hyvin iloinen, jos tämä voitaisiin ottaa huomioon. Kiitoksia. Very good. Have any other requests for... Oikein hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron? Ei taida olla, joten Barbara, voitko ehkä vastata tämän kysymykseen? Ja merkittävää edistystä on tapahtunut työhön osallistuneiden ansiosta. Uskon todellakin, että tämä on nyt unohtunut tässä kiireessä, koska tietenkin hajoava muovi, biohajoava muovi on jätettävä kiellon ulkopuolelle. Kyllä me hyvin hyvällä omatunnolla voimme edetä myöskin ottaa huomioon sinun tarkistuksesi täytyy olla sellaiset säännöt, joita ei vielä e, ole, e, ja nämä on jätettävä ulkopuolella. Mikään ei e, puhu sitä vastaan, että hajoavat aineet huomittaisiin ja jätettäisiin kielon ulkopuolelle. Tätä kieltoa hän ei nyt suhteellisuusperiaatteen takia niin kovin pian tule. Mutta varjoesittelijät jo sanoivat, että tämä on todella tärkeä aihe, jota me käsittelemme tänään. Tämä lausunto on erittäin tärkeä, koska joka päivä 500 tuhatta tonnia muovijätettä päätyy meriin ja rannoille ja siksi meidän mm, tehtävämme täytyy olla pysäyttää tämä uhka elintarvikeketjussa ja ihmiselle. Äh, minuakin yllätti, että joitakin tämä ei kiinnostanut laisinkaan, mutta se nyt on hyväksyttävä. Ja tämä on demokratia ja toivoisin, että sitten äänestyksessä kaikki olisivat paikalla ja että me äh, vetäisimme yhtä köyttä, kun on kyse äh, tästä muovijäteuhasta. Envi-valiokunnassakin pääsimme yhteisymmärrykseen. Onnistuimme tiimityöllä tekemään hyvän lausunnon ja kollega Ferberin ehdotukset ovat sellaisia, että voimme ne, eh, niitä eh, tukea. Olen pahoillani, jos en niitä huomioinut ensimmäisessä käsittelyssä, eh, mutta sellaiset äh, muoviaineet, jotka eivät hajoa luonnossa, pitäisi mahdollisimman pian korvata innovatiivisilla tuotteilla. Ja jos niitä jo nyt on, niin emme tietenkään halua niiden äh, käyttöä vaikeuttaa. Barbara, sitten kohta seitsemän, eli unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Puheenvuoron saa saman tien esittelijä Miguel Viegas GUE-ryhmästä. Miguel, ole hyvä. Obrigado. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Työkalenteri ei tässä oikein meitä suosinut, koska oli tämä kesätauko, eikä ollut niin paljon aikaa kuin olisimme halunneet keskustelua varten. Mutta sitten vielä yksi asia, jota korostaisin. Ainakin minun nähdäkseni Tämä on asia, joka, josta ollaan pitkälti samaa mieltä. Puhutaan direktiivistä ja pyrimme löytämään yhteistä nimittäjää. jonka kautta pääsisimme loppuehdotukseen ja kaikki olisivat sitä mieltä, että heidän näkemyksensä on otettu huomioon. Tähän olen pyrkinyt. En nyt sano, että joka kerta joka asiassa olisi onnistuttu, mutta tällä tavalla asiaan suhtauduin. Mielestäni tämä aihe on siis konsensushenkinen ja hiljattainen historia osoittaa, kuinka tärkeitä väärinkäytösten paljastajat ovat. Juridinen tyhjiö suurimmassa osassa jäsenvaltioita osoit, on osoittanut, kuinka tärkeää on, että olisi direktiivi, joka täyttäisi tätä tyhjötä. on joitakin hiukan ristiriitaisempiakin asioita tässä mukana, mutta uskon, että löysimme sanamuodot, joiden kautta saadaan suurta tukea. Kaikkein tärkein kiistakysymys oli hierarkia. Missä määrin pitäisi ulkoiset kanavat alistaa aikaisemmille yrityksille käyttää sisäisiä tiedotuskanavia, joita väärinkäytösten paljastajilla on käytössään. Tämä oli kaikkein ristiriitaisin kysymys. Meidän kantamme oli, että monissa yrityksissä sisäiset viestintäkanavat eivät anna tarvittavaa turvallisuutta ja turvaa väärinkäytösten paljastajille. Siis emme halunneet täysin poistaa mahdollisuutta käyttää sisäisiä kanavia. Tietenkin on hyvä idea, että voidaan sisäisesti hoitaa näitä ongelmia yrityksissä, mutta meidän pitää kuitenkin olla tietoisia siitä, että monissa tilanteissa tämä ei enää ole mikään vaihtoehto, joten meidän pitää antaa jonkinlaista turvallisuutta toimia väärinkäytösten paljastajille näissäkin tilanteissa, jotta he voivat valita kaikkein tehokkaimman keinon te- tehdä valituksia. Teidänkin teidän pitää selittää, minkä takia sisäiset kanavat eivät ole tässä onnistuneet. Ja sitten vielä yksi ongelma se ei liity niinkään tähän nimettömyyteen, anonymiteettiin, vaan luottamuksellisuuteen. Siis luottamuksellisuus on todella tärkeää alustat, jotka ottavat vastaan näitä vaikutuksia. heidän, niiden pitää pystyä tarjoamaan luottamuksellinen suhde valistajan kanssa. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Sitten direktiivin soveltamisalla tähänkin liittyy joitakin ongelmakohtia ja ehdotuksia, joihin liittyy joihinkin kattavat luettelut, mutta lopulta tätä, luettelua luetteloa pienennettiinkin sovellusala väheni ja jonkin verran liikkumavara jätettiin jäsenvaltioille, jotta ne voivat itse suhtautua, hoitaa asian omalla tavallaan. Mutta mitä tulee näihin avainkysymyksiin, mitä valiokuntaamme tulee, niin ne kyllä on pitkälti käsitelty. Mitä tulee sitten aineelliseen tukeen paljastajille, meidän pitäisi selventää näitä mekanismeja. Tämä riippuu siitä, hyötyykö väärinkäytösten paljastaja asemasta, jonka direktiivi myöntää. Tietenkin jäsenvaltioiden täytyy soveltaa omia lakejaan, jotka hyväksytään parlamentaarisen menettelyn kautta siellä. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joihin me keskityimme. Tein parhaani, jotta saataisiin mahdollisimman laaja konsensus. Tietenkin yksimielisyys ei ole koskaan mahdollista, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että saimme aikaan varsin myönteisen lopputuloksen ja tietenkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka olivat mukana, kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka suoraan tai epäsuoraan olivat keskustelussa mukana. Kiitos. So Kiitos Miguel. Nyt sitten poliittisille ryhmille puheenvuoroja. Werner Langen ensimmäisenä kansanpuolen nimessä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä en voi olla yhtä optimistinen kuin esittelijä. Meillä ei ollut minkäänlaista sitä aikaa missään vaiheessa keskustella kompromisseista. Ne esiteltiin, ei ollut varjokokousta, ei mitään. Oli vihreä viikko, oli aika painetta ja myöskin tosi seikka, että kollega sanoi, että hän mahdollisimman laajasti yritti kuulla ihmisiä, niin ei tämä ole totta. Ei meidän tarkistuksistamme keskusteltu eikä niitä ole huomioittu, Ja siksi järkevintä olisi, jos me lykkäisimme päätöstä tänä iltana seuraavan kokoukseen niin, että me intensiivisesti voisimme puhua siitä, mitkä kompromissit sitten voivat saada enemmistön taakseen. Tämä on minun ehdotukseni. Jos esittelijä vaatii, että sitä äänestetään, niin sitten me äänestämme kuudessa kohdin sitä vastaan. Teenpä lyhyen yhteenvedon. Me olemme kaikki samaa mieltä panaa tutkintavaliokunnan jälkeen ja Luxemburgin tuomioiden jälkeen, että tarvitaan enemmän suojelua. Mutta jos vihreät ja SND vaativat paljastajan täyttä anonyymiyttä, niin eivät hän sitten tarvitse suojaa. Suojahan on järkevää vain silloin, jos anonyymiyttä ei ole. Muuten se on ihan järjetöntä. Mainitsen vielä erään toisen kohdan, ilmoitus kanavat, jos asiasta on ilmoitettava. Viranomaisille niin täytyy olla oikeita kanavia sen tekemiseen, ja siksi tämä hierarkia, jota komissio on ehdottanut, mielestämme oikea. Sitten kysymys näistä epäselvistä muotoiluista, jotka ovat tässä. Esimerkiksi tarkistus 57, particularly, tarkoittaa tätä, mutta myös kaikkea muuta. Tässä on epämääräisiä muotoiluja, joita ei voi tukea. Sitten määräaika viranomaisten ilmo- reagoimiselle. Vihreät haluavat 4-6 viikkoa, komissio kolme kuukautta. Kyllä tästä voidaan sopia. Sitten viranomaisten kertomuksen korjaaminen ilmoituksen tai paljastuksen antajan toimesta. Mikä, mitä ymmär, valtioymmärrystä tämä oikein tarkoittaa, että siis paljastuksen tekijä voi jälkeenpäin korjata näitä ö, tietoja? Ja sitten, että pitää olla tarpeeksi ö, perusteita tiedon antamiselle. Sittenhän tässä ollaan melkein siinä tilanteessa kuin Stasi entisessä DDRssä, joka keräsi kaikki tiedot kaikista. Ja ja siksi meillä on avainäänestys kuudessa kompromissitarkistuksessa. Äänestämme tämän kaiken puolesta vain, jos näistä kuudesta ei äänestä. Järkevintä olisi lykätä äänestystä ja vielä neuvotella. Kiitoksia. SND-ryhmän nimissä edustaja Kufud. Well, first of all, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että SND-ryhmä pitää hyvänä komission tekemää ehdotusta. Olemme vaatineet jo pitkään, että se tekisi ehdotuksen LuxLeaksista Panama-papereihin ja paratiisin papereihin saakka, mukaan ottaa Danske Bank ja rahanpesu skandaali, niin kaikki nämä kriisit paljastuvat vain ainoastaan väärinkäytösten paljasten avulla. Tämä täytyy muistaa. Heidän suojelunsa on kuitenkin heikolla pohjalla Euroopassa. ja tämän noloa. Meidän täytyy korjata tilanne. SND-ryhmä on ottanut mukaan uusia artikloita, jotka liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuuteen tehdä yhteistyötä keskenään tekemällä työtä TAX, TAX kos ja panavalikunnissa olemme havainneet, että viranomaiset eivät tee yhteistyötä riittävän tehokkaasti, avoimella tavalla ja oikea-aikaisesti toistensa kanssa. Uudet artiklet, jotka haluaisimme mukaan kompromissitarkistuksiin, tekisivät lojalista, tehokkaasta, rehellisestä yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken eksplisiittisen vaatimuksen. Lisäksi olemme puuttuneet raportointijärjestelmään niin, että ilmi väärinkäytöksen paljastajan henkilön tiedot pysyvät salassa ja tiedetään, kuka tietoihin pääsee käsiksi ja milloin. Ja arkaluontoinen materiaali täytyy myöskin suojata. Ja lopuksi SND-ryhmä ehdottaa kunnianhimoista uutta aikataulua sen osalta, milloin toimiin täytyy ryhtyä ilmiantajien paljastusten pohjalta viikon aikaraja, että ilmoitetaan, että ilmoitus on vasta neljän viikon sisällä pitää reagoida. Toivon mukaan enemmistö saadaan asian taakse. Voimme onnitella esittelijän tekemästään työstä, mutta ilomielin muutamme vielä asiaa, koska tämän asian kuntoon saattaminen on kiireellistä Euroopassa. Werner Langin sanoi jo asian, joka pitää paikkaansa. Me todellakin tarvitsemme paremman prosessin näiden ihmisten suojamiseksi. Edustaja Zeller ECRstä, olkaa hyvä. Chairman, so, uh, uh, I would like to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen pyrkimyksestään löytää oikea tasapaino. Kuitenkin kolme tarkistusta kuitenkin tuli. Tämä osoittaa, että on erilaisia näkemyksiä siitä, missä määrin ja miten väärinkäytösten paljastaja pitäisi suojella, koska tämä on lausunto. Meidän pitää kiinni, pitää kiinni valtuuksistamme valiokunnassa. Pitää keskittyä siis ennen kaikkea taloudu, taloudu, taloudellisiin ja rahoituskysymyksiin. Hiukan konkreettisemmin meidän ryhmämme on, on sitä että pyritään poistamaan menettelytavat sisäisistä kanavista. Me tuemme jurin lähestymistapaa pitäisi keskittyä relevantteihin sektoreihin eikä siihen, että sama koko sopisi kaikille. Samanaikaisesti olen iloinen, että tarkistuksen ja raportoinnista sitä ei sovelleta vain yksityisiin yrittäjiin, vaan myös laajemmin rahoitusmarkkinatoimijoihin hengessä puollan tätä suojaa, jota tarjotaan valistusten ilmoittajille, mutta kuitenkin tämän lausunnon yhteydessä ehdottaisin, että ryhmäni äänestää tyhjää loppuäänestyksessä. Okay, thank you very much, uh, Mr. Zeller, for that. Kiitoksia edustaja Zeller. Aldesta ei kukaan ole halukas puhumaan, joten esittelijä vielä saa puheenvuoron. Pyydän anteeksi. Moli, mutta vain yksi minuutti Moli, jos sinulle sopii. Best. I'd like to also... No, yritän parhaani. Minäkin haluaisin kiittää Mikeliä hänen työstään ja palata siihen, mitä herra Lange sanoi. Me olimme, no, nyt aikataulu oli harmi, ettei meillä voinut olla keskustelua, mutta me voimme tehnyt sitä sille mitään. Äh, me olemme hyvin kiitollisia kompromisseista, erityisesti soveltamisalasta. Äh, väärinkäytösten paljastusta ei tapahdu pelkästään työpaikalla. Äh, sen pitäisi olla suojanalaista, riippumatta siitä, toimiko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Olemme esittelen kanssa samaa mieltä ilmoituskanavista ja on erittäin tärkeää, että ensin ilmoitetaan sisäisesti, mutta jos sillä mahdollista, niin ehkä heidän ilmoitettava ulkopuolelle ensin. Meidän on myös suojeltava väärinkäytösten paljastajia rankaisuilta. Usein heitä on rankaistu e, ja myöskin heidän perheitään ja siksi tuemme ehdotusta, että pitäisi olla luottamuksellista ja anonyymiä raportointia. Sitten tehtiin tarkistuksia palautteesta väärinkäytösten paljastajille, koska usein heille ei kerrota sitten, miten heidän antamien tietojaan käytetään. Äänestämme tästä tunnin kuluttua. Ja on harmi, että me emme voineet keskustella tästä, mutta toivon, että EPP tukisi tätä, koska tälle on laaja tuki ja olisi harmi, jos he olisivat sitten väärällä puolella tässä. Thank you very much. Now we give the... Kiitoksia paljon. Nyt puheenvuoron saa vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Bon, muito rapidamente. É evidente que... Ihan lyhyesti. Tämä ei ollut tietenkään mikään ihanteellinen ajoitus. Ei ollut teknisesti mahdollista järjestää monia varjo esittelyn kokouksia syistä, jotka on mainittu. Haluan vain korostaa, mitä sanoin jo aikaisemmin. On tärkeää, että vastaamme kansalaisten odotuksiin. Jokainen muistaa erilaiset hyökkäykset, ihmiset, jotka ovat kuolleet traagisissa olosuhteissa – ja meidän pitää pystyä reagoimaan, tätä ei voida enää lykätä. Puhutaan nyt, tässä puhutaan direktiivistä, Joten mielestäni on varsin selvää, että direktiivit pitäisi hyväksyä täällä parlamentissa ja jos näin tapahtuu, silloin se lähettää tärkeän viestin eteenpäin. Joten vaikka Todellakin lähetämme tällaisen vahvan viestin, niin jäsenvaltiot voivat vapaasti va- sopeuttaa lainsäädäntöään tähän tilanteeseen omissa maissaan, koska pitää muistaa, että tämä on juuri ne tyhjä, joka pitää pystyä nopeasti täyttämään. Kiitos lausunnonlaatijalle. Me äänestämme tästä ihan kohta. Ole hyvä, Werner. Minä haluaisin vielä pyytää, että lykkäämme äänestystä väärinkäytösten paljastajista, koska ei ollut mahdollisuutta neuvotella kompromisseista ja päästä ratkaisuun. Se on minun pyyntöni. Seuraavaan kokoukseen. Meillä on ihan tarpeeksi niitä. Okei. Okay. What? Thank you. Uh, I understand. Kiitos. Käsitin, että niin kuin valtavasti usein tapahtuu, lausunnon laatimis Aikataulu on kovin tiukka. Olemme vastuuvaliokunnan aikataulun armoilla. On vaara, että meidän lausuntomme menee hukkaan, mikäli äänestämme sitille myöhään. Siksi pelkään pahoin, että meidän täytyy joka tapauksessa äänestää tänään vaikkakin olet todennäköisesti oikeassa sen suhteen, että aikaa olisi tarvittu enemmän. No, ei siinä mitään. Ehdottaisin, että voimme edetä, eikä meidän tarvitse taukoa pitää. Nyt on aika äänestä, joten pyydän, että kokeilette, toimivatko äänestyslaitteen. Pistäkää äänestyskortit sisään ja kokeilkaa, toimiiko kone. Any? Still three members. Kaksi jäsentä on vielä äänestämättä. Nyt kaikkien kortit sisällä. Vielä yksi kortti sisään. Selvä. Koeäänestys päättyy. Sitten mennään varsinaiseen äänestykseen. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta on aihe ja Ferber on esittelijä. Kompromissi M ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 9. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20.18 vastaan kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H GA, te olette aivan oikeassa, GA ei kun G. Emme äänestänyt G. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus. Meillä on tämä suullinen tarkistus, jota vihreät ovat ehdottaneet. Onko jollakin vastalause tähän? Nyt pitäisi nähdä, ketkä vastustavat suurista tarkistusta. Eh? Korostaisin sitä, että oli tar- että olisi tarpeeksi aikaa tarkistaa, ja tämä ei ole mikään kollegainen vastalause. Kompromissia vastaan teillä kyllä oli tarpeeksi aikaa tarkistaa tämä. Compromise. Joten kompromissi I. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission tai ehdotus kokonaisuutena näin muutettuna. Äänestys alkaa. Minä pyydän anteeksi. Minä on todella hajaminen tänään. Tiedättekö, mistä tämä johtuu? Tässä kohtaa paperi on, nämä on merkitty eri väreillä. Alkuperäinen väritys olisi parempi. Tämä on nyt hämmentävää. Tämä on sitten varustettu osa ei. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. 53 tarkistus. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 23 vastaan äänin. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sanoisin samalla enemmistöllä, mutta pitäisikö tämä tarkistaa? Sven Pervanche. Koneäänestys tarkistetaan tarkistus 255. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty 19.22 äänin. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys koko komission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Yksi ääni vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 33 puolesta 8 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Äänestyspäätöksestä ryhtyä toimielten välisiin neuvotteluihin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 8 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut esittelijälle. Second part, prudential. Sitten toinen osa, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta, 30 tarkistus, se raukeaa, hyvä. Sitten suoraan kompromissiin Q puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 juuri puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan en näe vihreiden käsiä. Onko teillä kantaa asiaan? No tarkistamme tämän koneäänestyksen, joka alkaa. Vote is... Äänestys päättyy. Hylätty 2022 tuloksella. Sitten sitten kompromissiin E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi sivulla kahdeksan Kompromissi IA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 181 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä se alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 23, 21, 82 puolesta vastaan. Ei näy selvästi, joten koneäänestyksenä 182. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 juuri puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 51 tuloksen äänestys alkaa. Ah. Is Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24.16 tuloksella sitten N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi. O puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi P puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty juuri yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 ja kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16, juuri 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 1 ja 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, juuri 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 9 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen juuri 9. Vote is closed. Äänestys päättyy. apeli, Hylätty siis. Sitten 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, 12 on samanlainen, totta. 23 puolesta vastaan Alde, niin. Äänestys alkaa tästä koneäänestyksenä. No, he's against, so he's rejected. Vote is 23. Päättyy. Tasapeli jälleen. Hylätty. Hyvä tarkistaa. Tiukka tulos. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25. No se siis raukeaa. Samoin kaksi. mennään kolmoseen. 3 ja 26. 27. Puolesta vastaan Tarkistamme 27 tuloksen koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. 28 äänet alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 2023 tuloksella 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan. Tarkistamme neljän tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Is adopted hyväksytty 24.19 tuloksella. Sitten komission ehdotus näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy 35 puolesta 9 vastaan olla tyhjää. Sitten äänestetään toimintaryhmästä neuvottelusta niiden aloittamisesta nimenhuutoäänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. 35.9. tuloksen olla tyhjä, joten onnittelemme esittelijää. To the draft opinion uh, uh, on... Uh... Nyt siirrymme lausuntoluonnokseen muovi uh, tuotteista. Kappel kompromissi A puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan, mutta luulenpa, että se on hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin enemmistö. Äänestys päättyy. 34 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 Palataan siis 92 puolesta vastaan tyhjä ylätty 20 siitä äänestettiinkin. Voimme toista äänestyksen, mutta äänestimme siitä, koska hyppäsin edellisen yli. 93 on vedetty pois. Meidän listallamme 93 on vedetty pois. Kyllä. Minä kerron teille, että se on vedetty pois. 20. Niin. Joku halusi äänestää uudelleen. Mukaan lukien täällä korokkeella, joten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D on poistettu. Suullinen tarkistus. Artiklasta 7a uusi Tarkistus 94 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tarkistetaan 97 Hylätty selvästi. Äänestys päättyy. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Te puolatte. No, tarkistetaan 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli, joten hylätty. 21 ääntä vastaan 21. 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Luulenpa, että se on hylätty, mutta katsotaan nyt. Äänestys päättyy hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 13 vastaan 31, 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 ja 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää, sanoisinpa hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi I puolesta, va, ALDE puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 117 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Yksi, y, yksi puolesta vastaan. Yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 119 ja 120 on vedetty pois. Niin, mutta näin se minun listassani lukee. Eli tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tarkistetaan 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. L, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan Tarkistetaan 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi O puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20, vastaan 22, 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt äänestämme tästä väärinkäytösten paljastajia koskevasta lausunnosta. Kompromissi A puolesta vastaan. Tarkistetaan äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan. Nyt nämä ecr laisia täytyy tarkistaa. Siis kompromissi E, äänestys siitä. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan Tarkistamme kompromissin G. Alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 23.18 tuloksella H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkist Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin äänestys alkaa. Vote is Päättyy. Hyväksytty. 22.15. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tarkistamaan, äänestys alkaa siitä. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206 puolesta vastaan. Tarkistamme 206 tuloksen. 206. 206. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 2023, sitten 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 22 tuloksena, saakaa varmaan sama enemmistö, mutta tiukka tulos. Vote is Äänestys päättyy. Tasapeli. 22-22 hylätty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää ei näy kunnolla, joten koneäänestyksenä 23. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Kaksi. Sitten kompromissi N puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme 27 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty yksi puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan Tarkistamme 38 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta, vastaan tarkistamme tuloksen 40. Vote is closed. Päättyy hylätty 41 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta, vastaan Tarkistamme tuloksen 42. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 21, 23, 43 puolesta vastaan. Tyhjää. EPP. Anteeksi, 43 puolesta va- hylätty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan Tarkistamme 46 tuloksen äänestysalkaa. Yeah, is adopted. Vote is closed. Äänestys päättyy. 29.12. hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 49. No? Ah, okei. Okay. Also is adopted, but... Hyväksytty. Mm. Sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 raukeaa 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty 56 puolesta GUE puolesta vai vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, koska hiukan liikkumista näkyy ryhmissä. Ehkä erehdyn. Äänestys päättyy. Hylätty. 58 ja anteeksi 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 76-83. Ai ei käy. 76 erikseen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 77 ja siitä 83 puolesta vastaan tarkistamme tuloksena, että alkaa. Vote is closed. Reject. Päättyy hylätty. 85 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 85. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 87-90 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksena, jos alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5 ja 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty ryhmänä 96-102, jos teille sopii. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 Sata siis kuuluu tähän ryhmään selvä. No äänestän tästä sadasta, koska se on ihan selvä. Siis sata puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 ja 102 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teksti muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy 24 puolesta 15 vastaan, 7 tyhjää ääntä. Hyväksytty, onnittelemme esittelijää. Now I will pass the chair again. Nyt annan jälleen kerran puheen, puheenjohtajan tehtävän eteenpäin. Nyt on vuorossa Ekon valiokunnan ja naisten oikeuksien